Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan muistuttaa siitä, että direktiiviehdotus, jossa muutetaan direktiiviä 2001, 17 on ensimmäinen tekninen toive tavallaan, mutta sen täytäntöön on tiettyjä seurauksia ensinnäkin. Me tiedämme, että jos siitepölyä pidetään luonnollisena ainesosana tai osatekijänä, on monimutkainen kysymys ja niin kuin olemme nähneet monien julkaisujen jälkeen, äh, muun muassa lehdistössä, että näemme, että tämä on myös varsin räjähdysherkkä aihe, joka synnyttää helpolla polemiikkia. Ehkä voisin pyrittää selvästi selittää näitä eri tietoja, joita olen saanut sen jälkeen, kun olen tavannut lukuisia kertoja viljelijöitä, komission edustajia mukaan lukien olen keskustellut ympäristövaliokunnan esittelijän kanssa. Mitä minun tulee, täytyy sanoa, että ennen kaikkea tutkin tätä ehdotusta siltä kun kannalta, että ei unohdettaisi näitä mahdollisia seurauksia kyseiselle sektorille – mehiläisviljelylle siis. Ensimmäinen asia komission ehdotuksen tavoitteena on ennen kaikkea selventää direktiivi 2001-110, kutsutaan hunajadirektiiviksi. Siinä täsmennetään, että siitepöly on luontainen ainesosa osatekijä eikä mikään ainesosa hunajassa. Komissio on reagoinut tuomioistuimen päätökseen niin sanotussa Bavlok-tapauksessa, jossa todetaan, että siitepöly on ainesosa 6.1 artiklan mukaisesti 113. Tässä määritelmässä todetaan, että ainesosana pidetään kaikkia aineita, mukaan lukien lisäysaineita, ensymejä, joita käytetään, kun valmistetaan jotakin elintarviketta. Toinen tärkeä piirre komission ehdotuksessa on, että se korvaa entisen komitologian menettelyn HUNA-direktiivissä delegoidun säädöksiin, jotka liittyvät 200 284 artiklaan voidaan heti todeta, että tässä on erilainen kanta komission ja tuomiosten välillä. Komissiolle tämä on, on tärkeää, että osa, osa, osatekijänä siitä on luontaisesti mukana hunajassa, koska se joutuu mehiläispesään mehiläisten takia riippumatta siitä, mitä ihmiset mahdollisesti tekevät. Tuomioistuin taas korostaa sitä seikkaa, että silloin kun lingotaan näitä mehiläispesiä, kun kerätään satoa, niin silloin ei tyhjennetä vain näitä hunajakennoja, vaan myös näitä naapurissa olevia kennoja, joihin varastoidaan siitä pölyä. Näin ollen siitä pölyn määrä hunajassa on noussut viljelijän toimesta johtaneesta linkousmenettelystä. Sitten kun tarkastellaan tätä kysymystä, sain monenlaisia eri tietoja johtuen eh, haastatteluista muun muassa. Ja ensimmäinen asia on juuri tämä asia, että pöly on luontaisesti mukana tai lisättynä teknisesti pitäisi puhua, voida puhuta, puhua tästä selväsanaisesti. Mehiläisviljat eivät lisää tahallaan siitepölyä. Heidän toimintansa tarkoituksena ei ole lisätä siitepölyn määrää, ja näin ollen komission tulkinta tässä asiassa on lähempänä todellisuutta. Sitten toiset kysymykset, jotka liittyvät tähän, toisiin kysymykset, jotka liittyvät tähän verotuksen merkinnät ja testit. Ensinnäkin kun määritellään siitepöly ainesosana sen. Silloin seurauksena olisi se, että siitepöly pitäisi olla ainesosana mukana merkinnöissä ja pakollisiin testeihin pitäisi ryhtyä tämänhetkisen EU-lainsäädännön mukaisesti siitepöly ainesosana pitäisi ilmoittaa myös hunajan ainesosaksi aineisessa luettelossa direktiivin 2013 mukaisesti. Jos komission ehdotus menee läpi siitä pölyy luontaisena hunajan osatekinä, sitä ei pidä pitää siis silloin ainesosana eikä sitä tarvitse merkitä ainesosan luetteloonkaan. Näin päädymme tähän keskeiseen kysymykseen, joka liittyy merkintäsääntöihin EU:ssa. Me tiedämme, että tässä on asetus, jossa sanotaan, että kun on geneettisesti geenimuunneltua materiaalia elintarvikkeissa, tässä pitää alittaa aina 0,9 prosentin kynnys. Puhun, tässä puhutaan aines, ainesosista eri elintarvikkeissa. Siis tämä tarkoittaa siis sitä, että jos komission ehdotus ei mene läpi, siitepölyn määrä geenimuunnelun määrä, sen pitää olla 0,9 prosenttia, se pitäisi laskea prosenttiosuutena kokonaissiidepölyn määrästä, eikä prosenttiosuutena hunajan määrästä mm, ainesosana. Jos 0,9 prosenttia koskee siitepölyä ainesosana, niin silloin tämä kynnys ylitetään varmaankin, koska tässä puhutaan siitepölyn kokonaismäärästä – ainesosana, eikä viitata koko hunajan kokonaismäärään, josta, jossa on vain yksi ainesosa. Jos sitten taas komission ehdotus hyväksytään, on vähän epätodennäköistä, että että geenimuunnellun siitepölyn määrä pitäisi ilmoittaa merkinnössä, koska tässä oltaisiin selvästi alle tämän 0,9 prosentin, jota lainsäädäntö vaatii kuitenkin käytännössä. arvotus 0,000 viisi, jopa nolla, viisi, kun otetaan kaikki ainesosat mukaan, mukaan lukien siitä pölyä, jotka löytyvät hunajasta. Joten huomataankin, että olemme todella kaukana tästä 0,9 prosentin kynnyksestä. Vielä lisäksi toukokuun lopulla tänä vuonna ei ollut vielä olemassa sellaista metodia, jolla voitaisiin määritellä geenimuunnelun siitepölyn määrä kokonaissiitepölyssä. Ja tämä taas tarkoittaa käytännössä sitä, että on mahdotonta tote, to, toimia vaatimusten mukaisesti merkinnöissä. Sitä paitsi, jos ajatellaan vielä enemmän näitä testejä, niin täytyy tulla varsin selväksi, että minkälaisia testejä sitten tehdäänkin, niin tässä näin nämä testit synnyttäisivät huomattavia kustannuksia, että saataisiin tarjottaa tiedot merkintöihin yleisesti ottaen. Mehiläisviljelijät joutuisivat kantaa vastuukustannuksia, joten voidaan huomata, että tässä on tällaisia kielteisiä vaikutuksia, jotka suoraan vaikuttavat itse mehilä, mehiläisen hoitajiin. Tässä on myös epäsuoria vaikutuksia. Haluaisin kiinnittää huomion siihen, seikkaan, että yleensä hunajaa pidetään luonnollisena terveellisenä tuotteena. Tästä syystä, jos hunajaan tulisi merkintä, äh, että se on osa, ainesosana äh, GMO siitepölyä. Tämä vaikuttaisi hunajan maineeseen luonnontaisena tuotteena 0,9 prosentin kynnys koskee perinteisiä elintarvikkeita ja korostan, luomuviljelijöitä ja tässä mielessä on tärkeää ottaa huomioon, että jos tämän kantaa sen puolesta, että siitä pöly on ainesosa, niin silloin emme pääse eroon tästä kysymyksestä, nimittäin epä, äh, oikeudenmukaisesta tai ö, äh, suhtautumisesta viljelijöihin ja luomuviljelijöihin. Näin ei kuitenkaan ole. Syn, tällaista tilannetta ei synny, jos seurataan komission ehdotusta. Sitten on vielä kolme muutakin aspektia, jotka voivat tulla esille. Tietysti elintarviketurvallisuus, mitä tulee siitä pölyn määrittelyn osatekijänä, niin kuin komissio silloin se ei vaikuttaisi hunain elintarviketurvallisuuspuoleen, jossa, va, jossa on geenimuotoa siitä pölyä, koska siitä pöly, jos se on geenimuunneltua, se liittyy lainsäädännön luvananto metodeihin koskien GMOita. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaupataan aineita, jotka eivät ole luvan antaa, sen siellä on mahdollista. E, ei vaikka tämä tuotettu EU-ssa tai tuotettu muualta. Näin päädymme sitten kolmansiin maihin. On todella tärkeää tässä yhteydessä todeta, että jotkut mehiläisten hoitajat EU ovat sitä mieltä, että tuomioistuimen päätös pitää hirsitepölyä ainesosana. Sillä on tiedyt edut verrattuna kolmansien maiden viljelöihin sikäli, että kolmansien maiden tuottajat, missä käytetään GMO, merkintöjä joutuisivat myös merkitsemään hunajansa GMO muunneltuna. Kuitenkaan he eivät voi itse, joudu itse tätä tekemään. Sitten toiseksi, niin kuin jos selitin, ei ole mitään metodia, voidaan mää, määritellä geenimuunnelun siitepölyn määrää suhteessa muuhun siitepölyyn, joten ei voida noudattaa näitä merkintäsääntöjä, vaikkakin siitepöly olisi ainoa, mitä se ei ole. Ja tämänhetkinen epävarmuus tilanteessa ei hyödytä ketään. Me keskustelemme täällä myös tästä rinnakkaiselokysymyksestä. Jos kollegat päättävät alkaa tällaisen keskustelun, niin haluaisin kuitenkin vielä korostaa sitä seikkaa, että kun keskustellaan unertien muuttamisesta, sitä ei pidä sotkea tähän rinnakkaiselokysymykseen. Komissio ei asta mitään vaatimuksia koskien rinnakkaiseloa eri jäsenvaltiossa, mutta jokaisen jäsenvaltion tehtävänä on laatia omat strategiansa tästä kysymyksestä, joten tässä asiassa me haluamme suojella geenimuodeltu mehiläisten äh, hoitajia tässäkin tapauksessa, jos jäsenvaltiot tekevät ehdotuksen näistä aloista, jotka voivat vaihdella. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että meillä voi jatkossa olla sääntöjä, jotka määritellään ja niitä sovelletaan jäsenvaltiotasolla. Tämä on tavallaan pääviestini, koska pitäisi pitää kiinni siitä seikasta 2012 viisi valtiota kaupallisesti viljeli geenimuunneltuja lajikkeita pitkälti maissia, MON 810 maissia Portugalissa, Espanjassa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa ja Slovakiassa viljelyä harjoitettiin, joten me tiedämme, että tiettyä epävarmuutta on, mitä tulee geenimuunneltuihin laikkeisiin, ja tämä voi koskea myös ympäristövaikutuksia yleensäkin, mutta minusta tässä asiassa on välttämätöntä keskittyä ehdotukseen siinä muodossa, kun se nyt on tehty näin, voimme identi- pitää siitä pölyä osatekijänä, eikä näin sotketa tähän monen erilaisia äh, keskusteluja minua on johtanut tässä mehiläisten hoitajien edut, sektorin edut. Olen avoin eri ehdotuksille ja keskustelulle valmis. Olin nyt ehkä hiukan pitkäsanainen, mutta mielestäni tämä on sellainen asia, jossa meidän pitää tehdä todella kaikkemme, jotta ei liiallisesti välineellistettäisi tätä aihetta. Haluaisin kiittää etukäteen kollegoita heidän panoksestaan, panoksistaan ja ehdotuksistaan. Kiitoksia. Molto bene, grazie Maria Gabriel. Oikein hyvä, kiitoksia Maria Gabriel. Nyt aloitamme heti keskustelu. Meillä on kolme uh, puheenvuoropyyntöä. Ensin Agnew, sitten Britta Reimers. I'm worried, Chairman, you use my Christian name for the very... Olen huolissani ihan ensimmäistä kertaa neljä ja puoleen vuoteen käytätte minun etuni, tai minun oikea nimeäni. Toivottavasti tästä nyt ei, ei tule tapa. No niin, tässä nyt on pieniä eh, nyansseja englannin kielessä. Muistan muutama vuosi sitten eh, keskusteltiin siitä, että onko keksi eh, elintarvike vai ei, ja onko keksi makeinen vai, vai onko se elintarvike. Ja silloin keskustelu oli hyvinkin tunnepitoista. Ja nyt sitten puhutaan äh, hunajasta ja hunajassa olevasta siitepölystä. Onko se osa hunajaa? Ja neuvosto sanoo yhtä, komissio sanoo toista. Jos katsotaan englantilaista sanakirjaa, niin siinä sanotaan, että tämä äh, on äh, ainesosa tietosanakirjan mukaan. Eli tässä nyt on kysymys siitä, että merkitään se, mitä hunajassa on, mitä se sisältää. Me toivoisimme, että se on pelkkää hunajaa, mutta nämä linkoukset eivät ole sataprosenttisia, vaan siellä voi olla vettä, öö, siitepölyä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kukaan ei tiedä kuinka paljon, mutta etiketissä tämä pitäisi voida kertoa. Meidän täytyy, tai yritämme tässä tehdä jotain, mikä on itse asiassa täysin mahdotonta. Mutta tämä on kuitenkin tulossa sen vuoksi, että vihreä äh, lobby, äh, lobbarit äh, tekevät kaikkensa tämän estääkseen. Esimerkiksi Kanadassa tehdään rapsista hunajaa, vaikka se on geenimodifioitu ja ihmiset pitävät sitä hunajasta. Ja täällä se ei onnistu. Meillä esimerkiksi Isossa Britannissa on hybridirapsia. No hybridi ei oikeastaan ole mikään luonnonmukainen kasvi. Voisi sanoa, että hybridi on geneettisesti äh, muunneltu sen vuoksi, että hybridi ei uudistu samalla tavalla. Eli siihen on puututtu, tähän hybridiin, sitä on muunneltu, eikö näin ole? Eli tässä nyt on aikamoista oman hännän ja kissan hännän vetoa. Pitääkö hunajasta vai eikö pidä? Se on avainkysymys. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä. Äh, kiitoksia, äh, rakas Agnew. Ja nyt sitten Rita Reimers seuraavaksi. Wir von ALDE begrüßen den Vorschlag. Me Aldesta toivotan tervetulleeksi komission ehdotuksen ja kiitän edustaja Gabrielia hänen hyvistä selostuksistaan. Äh, hän teki tästä oikein hyvän ehto, yhteenvedon ja ähm, siitepöly on äh, luontainen osatekijä eikä ainososa. Huunaja on yksi harvoista todellista luonnontuotteista ja tällainen ainesosa luettelu vaan hämäisi kuluttajaa ja johtaisi hänet harhaan. Ehkäpä tämä on ollut tiettyjen ryhmien tavoitekin, mutta meidän pitäisi tässä toimia mehiläishoitajien edun mukaisesti. EU-tuomioistuimen päätös perustuu väärään olottomukseen, että hunaja tällä linkouksella saadaan ain, aikaiseksi se, että sinne e, tulee äm, siitepölyä. Hun, siitepölyä ei kuitenkaan lisätä tahalleen hunajaan ja siksi sitä ei voida pitää ainesosana. Hunaja on sataprosenttisesti luonnontuote, joka perustuu ainoastaan yhteen ainesosaan, tai jo, nimittäin hunajaan. Näin lukee myös EUn hunajadirektiivissä. Jos me ö, luet, lukittelisimme siitepölyn ainesosaksi, se olisi elintarvikekoodeksin vastaista ja tämä saattaisi johtaa VTO-prosessiin, koska hyvin suuri osa EU-ssa kulutetusta hunajasta tulee kolmansista maista. Jos siitepölyä pidettäisiin ainesosana, niin silloin pitäisi tehdä myös GMO-merkintöjä joissain tapauksissa, mikäli siitepölyssä on GMO-kasveista jälkiä. Ja tämä on hyvin todennäköistä, koska ihan pienet, pienetkin jäämät riittävät tähän. GMO-siitepölylle ei kuitenkaan ole mitään hyviä tunnistamismenettelyjä ja siksi mehiläisten hoitajien on vaikea todistaa, että heidän hunajansa on GMO-vapaata tai sisältää GMOta ja siksipä tämä EU-tuomioistuimen päätös ei ole toteutettavissa käytännössä. Tässä on tällainen omituinen tilanne teorian ja käytännön välissä ja meidän pitäisi kyllä olla tässä käytännönläheisiä. läheisiä Erityisesti meidän täytyy muistaa se, että me tarvitsemme hunajan tuontia Euroopassa. 40 prosenttia Euroopassa kulutetusta hunajasta tulee kolmansista maista. Tämä koskettaa hyvin paljon keskisuuria yrityksiä, näitä hunajan purkittajia, joille olisi erittäin suuria ongelmia löytää markkinoita, koska monet elintarvikkeiden valmistajat luopuisivat hunajasta terveellisenä ainesosana ja korvaisivat sen sokerilla tai sokeria korvaavilla aineilla. Mielestäni tämäkin on vaarallista, koska hunaja on hyvin arvokas makeutusaino elintarvikeketjussa, jossa on myös mm, muita sivuaineita, joista on hyötyä terveydelle. Tätä rinnakkaiselokeskustelua meidän täytyisi käydä jossain muussa kuin tämän hunajadirektiivin yhteydessä. Tässä on kuitenkin kyse ainoastaan tästä tuotteesta eikä mistään GMO-keskustelussa ja tässä mielestäni nyt väärinkäytetään tätä aihetta. Kiitoksia. Niin- Kiitoksia Britta ja sitten Martin Häusling ja sen jälkeen komissio. No ei minä nyt hämmästytä tämä Reimersin ja äh, esittelijän suuri yhtäläisyys tässä asiassa hehän molemmat oikeastaan ohittivat koko keskustelun ytimen, nimittäin sen, että komission ehdotus eh, sisältää tällaisen tempun, nimittäin sen, että me käymme ikävän eh, keskustelun eh, geenimuunnellusta kuormituksesta ja sitten haluamme asettaa siihen uudet oikeus, uuden oikean perustan ja ja se, että Roimers puhuu tässä vielä PK-yrittäjien suojelusta, se on ehkä uusi aspekti tässä keskustelussa. Mutta tämä komission asiakirja täytyy arvioida sellaisena kuin se on. Nimittäin se on mehiläistuottajan kuormitus, koska luonnollisesti voidaan pitää hunaja puhtaana GMO siitepölystä. Eli jos asetetaan tietynlaiset säännöt liittyen etäisyyssäännöistä, se on mahdollista. No miksi sitä ei tehdä? No siksi, että pelätään sellaista keskustelua, jossa se hunaja täytyy merkitä, ja tällaista keskustelua halutaan välttää. Ja sen vuoksi otetaan käyttöön tällainen oikeusväline ja uudet puitteet ja pyritään tällä tavalla välttämään tätä ikävää keskustelua. Hunaja mehiläistarhaajat ovat pitäneet hyvänä tuomioistuimen päätöstä sen vuoksi, että he ovat sanoneet, että meidän tuotteemme hunaja on terveellinen ja siinä ei ole mitään epäterveellistä mukana. Ja nyt tätä lähdetään jälleen kerran pehmentämään ja heikentämään. Eli puhutaan tällaisesta kontaminaatiosta, joka hyväksytään. Ja loppujen lopuksi kuitenkin sitten tämä mehiläistarhaaja joutuu tämän koko ongelman kantamaan, eikä tämä ongelma siihen lopu, mutta se ei enää ole siinä etiketissä, vaan tällä tavalla vesitetään sitten se keskustelu. Eli sen vuoksi me olemme tehneet hyvin selkeitä tarkistuksia siihen suuntaan, että hunaja luonnollisena tuotteena voi olla täysin GMO-vapaata. Meillä voisi olla tässä erilaisia etäisyyssääntöjä. Esimerkiksi Itävallassa on näin tehty. Ja siellä on tietyt välimatkat näihin geenimuunneltuihin peltoihin säädelty. Mutta täytyy olla johdonmukainen ja sanoa, että mikäli me haluamme GMOsta puhtaita tuotteita, niin meidän täytyy muuttaa koko tämän asetuksen suuntaa. Ja arvostamme toki esittelijää ja hänen ponnisteluitaan, mutta emme sisällöllisesti voi tätä mietintöä hyväksyä. Bene, grazie. grazie. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia kaikille kollegoille ja nyt antaisin puheenvuoron sitten komission edustajalle Erik Odlerille. Oui, merci bien, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tarina geenimuunneluista organismeista, se, että hän jatkuvasti keskustellaan tässä valiokunnassa – parlamentissa ja myös muualla. Se on asia, joka pysyvästi on ollut esillä keskustelussa, mutta tässä me haluamme kiittää esittelijää, koska hän sanoi, että tämä ei ole nyt se hetki, että pitäisi keskustella tästä rinnakkaiselosta. Meidän pitää tyytyä tähän tuomiston päätökseen. Komissio on halunnut selventää lainsäädäntöä ja osoittaa, että siitepöly ei ole ainesosa, vaan osatekijä, jota luontaista löytyy hunajasta. Niin kuin Rova Gabriel sanoi, mehiläisten hoitaja ei sitä tahallisesti lisää, ellei sitä hän halua tehdä petosta. Jos hän haluaa lisätä sitä hunajaan ja tehdä hintaa kalliimmaksi, mutta se on petos, eikä tämä ole myöskään aika ja paikka tällekään keskustelulle, kun puhutaan meidän lainsäädäntöehdotuksestamme. Me olemme sitä mieltä, että Reva-blogin henkeä tässä noudatetaan. Olemme sitä mieltä, että tämä juridinen selvennys mahdollistaa sen, että viljelijät voivat toimia paremmassa valmis olosuhteissa, mutta haluamme vahvasti osoittaa, että jos hunajaa valmistetaan eu tai tuodaan kolmasta maista, ja sitten on tällaista luvan, ilman lupaa siitä pölyä, niin tätä hunajaakaan ei silloin voida panna kaupan. Se hylätään tulleissa ja ne palautetaan alkuperämaahan. Jos taas pölyä on, on geenimuunnosta kasvista, jotka ovat saaneet lupaa. Se on ihan selvä asia. Sitten muun osalta tässä mietinnössä olemme kyllä varsin tyytyväisiä ja haluamme kiittää esittelijää työstä tällä aika hankalalla alueella, ja joka herättää monenlaisia intohimoa, niin kuin hän sanoi, olemme täysin linjassa hänen mietintönsä kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Kiitoksia komission edustajalle. Nyt annan puheenvuoron vielä uudelleen esittelijällemme edustaja Gabrielille. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnä kiittää kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Haluan kiittää myös komissiota, joka ihan alusta lähtien on ollut avoin dialogille. Me olemme säännöllisesti olleet yhteydessä rakentavassa hengessä ja näin olemme voineet käsitellä kysymystä ilman, että tunteet nousevat pintaan ja olen pystynyt toimimaan meiläisten viljelijöiden edun mukaisesti. Haluaisin tällaisessa yhteydessä kiittää kollegoja, jotka korostivat sitä seikkaa, että ei pitäisi sotkea tiettyjä keskusteluja toisiinsa mukaan lukien tässä kun heräsille. Toivon, että hän muuttaa mielipidettään sitten, kun on lukenut syvällisemmin mietintöni, mutta, mutta kun puhutaan eh, viljelyssäännöstä on äärimmäisen tärkeää käsitellä myös sitä, miten keskustelun vaikutus ei välttämättä liity tähän ehdotukseen, kun puhutaan Hunadirektiivistä, tämä on pikemminkin tulosta siitä, että monet maat eivät ole vielä kunnolla toteuttaneet direktiiviä, joilla pitäisi rekisteröidä joka mukaan pitäisi rekisteröidä GMO-viljelykset. Tämä keskustelu ei kuitenkaan kuulu tähän direktiiviasiaan, mutta niin kuin sanoin, olen avoin ehdotuksille ja kiitän etukäteen jo tarkistuksista, joiden kautta voidaan parantaa tekstejä ja vahvistaa selkeä kanta parlamentilta, jolla on yksi ainoa tavoite, ei haluta synnyttää turhaa polemiikkia ja haluamme puolustaa puhtaasti mehiläis viljelyhoitoa ja hoitajia. Kiitoksia. Bene, grazie. Kiitoksia. Edustaja Gabriel ja sitten voimme mennä esityslistan kohtaan kuusi. Huomaan, että edustaja Sergio Silvestris on täällä, joten menemme kasvien lisäysaineiston tuottamiseen ja asettamiseen saataville markkinoilla. Pikku hetki, pikku hetki, niin Menemme siis nyt keskusteluun tästä komission ehdotuksesta, joka käsittelee kasvien lisäysaineistoa. Haluaisin vain kertoa teille, että tämä ehdotus, jossa edustaja Silvestris on esittelen, niin liittyy tähän lainsäädäntöpakettiin, joka käsittelee kasvi- ja eläinterveyttä, josta me keskustelimme viime kokouksessa. Kasvien lisäysaineisto on erittäin tärkeä asia yrityksille, monimuotoisuudelle, terveydelle, kestävälle maataloudelle. On Euroopassa yli 7000 yritystä, yleensä pk-yrityksiä, jotka ovat aktiivisia tällä sektorilla ja mm, ne tarjoavat yli 50 000 työpaikkaa mm. tämänhetkinen lainsäädäntö, joka liittyy kasvion lisäysaineiston markkinoille saattamiseen, perustuu kahteen pilariin, nimittäin näiden äh, lajirekistereihin ja sitten yksittäisten kasvilajien äh, lisäysaineiston tunnustamisen eri direktiivien kautta. Tämä ehdotus nyt kumoaa ja kaataa 12 direktiiviä. Olemassa olevan lainsäädännön monimutkaisuus aiheuttaa sen, että sen täytäntöönpano saattaa olla epä tasaista eri jäsenvaltioissa. Siksi tarvitaan harmonisointia ja nyt annan puheenvuoron edustaja Silvestrikselle ja sen jälkeen meillä on keskustelu. Ole hyvä Sergio. Kiitoksia myöskin tästä alustuksesta, joka aivan täydellisellä tavalla tekee yhteenvedon sen puitteustosta, jonka sisällä tätä tämänpäiväistä keskustelua käydään. Arvoisat kollegat, tämän kasvien lisäysaineistoehdotuksen äh, esittelijä haluaisin lyhyesti esitellä tämän ehdotuksen. Tämä on hyvin tekninen ja monimutkainen kysymys, mutta se on erittäin tärkeä, kuten äh, puheenjohtaja juuri muistutti, niin se on aivan mm, maataloustuotantoketjun pohjalla. Ja siitä riippuu siis Euroopan äh, maatalouden kilpailukyky ja kestävyys, 7000 yritystä, 50 000 työpaikkaa, mutta myös tarve yksinkertaistaa työtä eh, kaikille niille yrityksille, jotka työskentelevät tällä sektorilla, joiden tällä hetkellä täytyy noudattaa 12 erilaista direktiiviä, jotka nyt vihdoinkin sitten päätyvät yhteen asetukseen. Tässä on kyse siis suuresta lainsäädännön yksinkertaistamisyrityksestä ja monet näistä ähm, Äh, monet näistä direktiiveistä ovat peräisin 60-luvulta. Tämä on siis äh, hyvin vanhaa lainsäädäntöä, jota on muutettu sitten, kun on tullut uusia tarpeita markkinoille, ei, mutta ei ole kuitenkaan Ähm, tehty yhtä ainutta direktiiviä. Nyt me kuitenkin keskustelemme siitä. Meillä on tänään ensimmäinen mielipiteen vaihto ja haluaisin lähteä nyt ensinnäkin tästä asetuksen tavoitteesta, joka on äh, sellainen, että voimme sitä tukea, nimittäin yksinkertaista lainsäädäntöä ja ö, ottaa esiin muutamia uusia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on huomioida pienviljelijät ja luomuviljelijät. Muutamia alustavia kommentteja haluaisin tehdä. Haluaisin sanoa, että tämä on asetus, jossa ei missään tapauksessa ote, käsitellä laisinkaan GMOita ja myöskin yksityiset eh, henkilöt, jotka vaihtavat eh, siemeniä eh, tai ehm, tai tava, pienet puutarhaviljelijät, niin näitä tämä asetus ei kas, kata. Siis tämä ei kasta GMOita eikä mm, henkilöitä, jotka eivät kaupallisesti viljele kasveja, eli näitä asioita tämä asetus ei koske. Komissio on kuullut useita asiantuntijoita ja myöskin alan toimijoita avoimissa kuulemis, julkisissa kuulemistilaisuuksissa, joita on järjestetty 2007-2008 vuoteen 2010 asti. Ja nyt minä olen kuullut myös useita alan toimijoita ja siitä käy ilmi, että tämän hetkinen äh, tämänhetkiset säädökset liittyen kasvien lisäysaineistoon ovat sellaisia, että ne tyydyttävät vähän niin kuin kaikkia ryhmiä, eli äh, tämä kaksipilarinen järjestelmä ylläpidetään myös tässä asetuksessa. Muutamia asioita liittyen tähän sertifiointiin. Ähm, yritys voi itse sertifioida, jos sillä on välineet, joilla se pystyy itse sertifioimaan omat kasvien lisäysaineistot ilman, että ne, mm, ennen kuin ne viedään markkinoille. Eli äh, yrityksen ei välttämättä tarvitse mennä julkisen viranomaisen kautta, ellei sitten ole kyse valvonnasta. Ja Tällä tavoin halutaan saada aikaan todellista yksinkertaistamista ja nopeuttamista. Kyse ei ole siis pelkästään yksinkertaistamista, joka syntyy siitä, että meillä on yksi asetus 12 direktiivin sijaan, vaan myöskin todellakin käytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Muutamia tarkistuksia haluan tähän tekstiin kuitenkin tehdä. Eräs toinen uudistus on ero kestävän ja hyväksyttävän agronomisen arvon välillä. Tämä on uudistus. Ja näidenkin viimeisten artiklin kohdalta puhun nyt artikloista 59, 58. Näihinkin pitäisi joitakin tarkistuksia tehdä. Nyt haluaisin lyhyesti esitellä suurimmat uudistukset, joita tässä asetuksessa on erityisesti mitä tulee artiklan 14, heterogeeninen materiaali ja sitten 37 äh, artikla. Nämä ovat ähm, kaksi poikkeusta ja ne ovat erittäin tärkeitä mielestäni. Tässä käsitellään nyt PK-yritysten tilannetta, sellaiset yritykset, jotka taistelevat luonnon monimuotoisuuden puolesta ja pienviljelijöiden puolesta. Ja nämä ovat ne artiklat, jotka aiheuttavat ehkä eniten huolta. Ja näihin varmaan myöskin tämän valiokunnan tarkistukset keskittyvät. Komissio oli mielestäni ollut hiukan epämääräinen, kun se on määritellyt säännöt. Ja kun on kyse täysin uudenlaisesta lainsäädännöstä, niin delegoituihin säädöksiin on jätetty hyvin paljon toimintavapautta, vaikka ne pitäisi löytyä jo tästä perusasetuksesta. Mm. Kun on kyse vanhoista lajikkeista, niin tilanne on yhtä monimutkainen. Ymmärrän kyllä, että komissio haluaa vähentää byrokratiaa, mutta joitakin ongelmia on silloin, kun pyydetään, että tämä lisäysaineisto mm, täytyy etiketissä täytyy lukea mm, sen, sen alkuperä paikkaa, vaikka sitä voidaankin käyttää missä tahansa. Eli alkuperämaa täytyy merkitä. Tämä saattaa. Ja olen useassa mietinnössä ilmaissut tämän, mutta ilmeisesti nyt siementen kohdalla olemme umpikujas. Jotkut hyvin vanhat lajikkeet, jotka ovat vain hyvin pieni osa Euroopan markkinoista. Niillä saattaa olla nimi, eh, joilla voi olla jonkinlainen eh, historiallinen viittaus. Eh, ja voi olla hyvin vaikea määritellä niiden alkuperää tarkkaan. Sitten kuudes jakso tässä tekstissä. Olen iloinen siitä, että tässä on otettu huomioon äh, kolmannet maat ja niiden, se, että niiden täytyy noudattaa näitä sääntöjä vihdoinkin, sanoisin. Me tarvitsemme myös järjestelmän, joka huomioi siementen viennin, joka ei saisi olla liian kallis eikä liian byrokraattinen. Euroopan unionista tulee 60 prosenttia kaikesta kasvien lisäysaineistosta. Me olemme siis johtavassa asemassa Euroopassa tässä. Kiitos monien yritysten, jotka ovat harjoittaneet paljon tutkimusta ja parantaneet tuotteitaan. Ja sitten artiklasta 105 eteenpäin, jossa analysoidaan metsien lisäysaineistoa. Tähän minun ei tarvitse kovinkaan paljon huomauttaa, koska olemassa oleva ähm, säädökset on otettu ähm, lähes yksi yhteen tähän uuteen asetukseen mukaan, myöskin koska alan toimijat olivat tyytyväisiä nyt voimassa oleviin säädöksiin, joten tähän äh, osaan ei varmaan tarvitse tehdä mitään merkittäviä muutoksia. Viimeinen asia, joka liittyy enemminkin näihin menettelytapoihin, siihen miten me työskentelemme. Envi-valiokunta on pyytänyt yhteistä toimivaltuutta muutamista kohdista tätä asetusta, esimerkiksi heterogeeninen aineisto, standardiaineiston eh, etiketöinti ähm, ja myöskin äh, poikkeukset, jotka liittyvät lajeihin, mikroyrityksiin ja geenipankkeihin. Ja tässä meillä sitten on yhteinen toimivaltuus Envivaliokunnan kanssa. No niin, hyvät kollegat, mielenkiinnolla kuuntelen teidän kommenttejanne, huomautuksianne, ehdotuksianne, koska meidän täytyy tehdä tässä yhteistä työtä niin, että saisimme aikaan sellaisen tekstin, jota me kaikki voimme tukea kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, minkä sanoin aluksi, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys, äh, koska tämä on ihan lähtökohta kaikelle maataloustuotannolle kasvien lisäysaineisto on maataloustuotannon pohjalla tämän lisäysaineiston tarjolla olo, sen levittäminen, se, että se on tervettä, äh, siinäkin nyt siinäkin tilanteessa, että ähm, horisontti 2020 äh, vaatii meidän toimivan kestävästi, niin tällaisen terveen, äh, turvallisen kasvien lisäysaineiston saatavilla olo on erittäin tärkeää, jotta äh, kestävyyttä voitaisiin ylläpitää. Toinen asia, miksi meidän pitäisi päästä yhteisymmärrykseen tässä asiassa on se, että aikataulu on hyvin tiukka ja jos emme pysty pääsemään yhteisymmärrykseen nopeasti, niin silloin vaarana on, että parlamentin kausi päättyy ennen kuin saisimme työmme päätökseen ja se tarkoittaisi, että tätä ei voida hyväksyä Äh, ensimmäisessä käsittelyssä, joten siksi aion kyllä korvatarkkana kuunnella kaikkien kommentteja. Toivottavasti äh, sitten pystymme mahdollisimman nopeasti tekemään mahdollisimman hyvää työtä. Kiitoksia. Kiitoksia Sergio. Ja nyt mm, menemme puheenvuoroihin. Täällä on useampia äh, kollegoita. Jos nyt vähän pidämme kiirettä, niin pystymme päättämään tämän asian ennen kuin menemme äänestyksiin. Ensin Dorfmer ja sitten Hoisling. Kiitoksia. Minä olen kovasti samaa mieltä kuin Sergio Silvestris. Tämä on asia, jota on kritisoitu jo ennen kuin komissio sen on julkaissut. Ainoa asia, jonka Sergio nosti esiin, nimittäin siementen sertifiointi ja myöskin vanhojen lajien tai maatiaislajien sertifiointi, niin tästä on tullut varsin absurdi keskustelu, koska minä olen kyllä täysin samaa mieltä siitä, että näiden kohdalla on löydettävä joku ratkaisu. Jos joku haluaa istuttaa jonkun paikallisen lajikkeen tai vaatiaislajikkeen, niin silloin hänen pitää se pystyä tekemään – Kuitenkin hän täytyy olla tietoinen sitä riskistä, joka siinä taustalla on. Riskinä on se, että tämä lajike ei välttämättä ole terve, se ei ole ehkä yhdenmukainen, mutta on ihan turhaa, että me määräämme tästä sääntöjä. Kyllä ihmiset, jotka näitä käyttävät, sen tietävät. Kuitenkin kun on kyse suurimmasta osasta kasvien lisäysaineiston tuottamista, niin sertifiointi on erittäin tärkeää. Ja meidän ei pidä nyt ryhtyä poliittiseen keskusteluun sertif- sertifiointia pidetään tällaisena suurtuottajien kysymyksenä. Minä tulen itse alueelta, jossa tuotetaan vuosittain hedelmäkasvien taimia miljoonittain ja ne, jotka ostavat näitä taimia, niin heidän täytyy olla varmoja siitä, että kyse on todella oikeasta lajikkeesta, että taimi on terve ja niin poispäin. Niin silloin tarvitaan tämä sertifiointia. Ei tässä ole kyse mistään suuryrityksistä, vaan ihan tavallisista maatalousalan yrityksistä. Heidän täytyy sitten myös vastata mahdollisista virheistä. Sertifiointi on sitä varten, jos minä ostan jonkun siemenen tai tai jonkun tietyn lajin taimen ja saankin jotain muuta, niin silloin tarvitaan tätä sertifiointia. Se luo vastuuta ja olen vakuuttunut sitä, että suurimmalle osalle maataloutta ja maanviljelijöitä tämä sertifiointi on osa turvallisuutta, emmekä me saa myöskään unohtaa, millaisen investoinnin maanviljelijä tekee, kun hän ostaa esimerkiksi taimia, hedelmäpuun taimia tai viini taimia, niin sittenhän viiden vuoden kuluttua huomaa, että hän onkin ostanut jotain muuta, niin kyse on jo aivan muusta kuin pelkästään siitä alkuinvestoinnista. Hän on investoinut työtä ja maa perää näihin kasveihin, eikä tämä ole mikään harvinainen tapaus. Kyllä tällaista tapahtuu. Eli meidän täytyy olla varovaisia siinä, ettei kyseenalaista sertifiointia kaikille siemenille ja taimille, paitsi tällaisille paikallisille lajikkeille, perinteisille lajikkeille, joilla ei ole merkitystä suuremmassa tuotannossa. Näille voimme, näille voimme myöskin vähentää byrokratiaa, koska tässä on kuitenkin hyvin pienestä äm, sektorista kyse. Kiitoksia nyt Martin Hoisling ja sitten kollega Kallenbach. Ja, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren. Niin, äh, hyvät naiset ja herrat ehkä on ihan hyvin tarkoitettu se, että yhdistetään ja yhdennetään jotain Euroopan puitteissa, mutta se, miten se nyt tehdään, on se, joka, josta me eh, esittäisimme toiveita. Viime vuotena meidän piti todeta, että monet eh, pieni, eh, pienet lisäysaineistot ja, ja siemenet katosivat markkinoilta ja sitä kautta myös tavallaan siementen perintö katoaa. Ja samanaikaisesti tässä oikeastaan tapahtui päinvastoin kuin se, mitä tässä halutaan nimenomaan edistää monimuotoisuutta. Eli me haluamme yhdistää ja yhdistää tässä tiettyjä kriteereitä ja tavallaan sitä kautta vahvistaa koko keskittymisen kon- muotoutumista. Eli tällä tavalla on tietynlainen tällainen oma markkinaosuus, jossa esimerkiksi on tiettyjä puutarhaliikkeitä, joiden ei tarvitsisi sitten rekisteröidä. No, taikka pitää kaikki rekisteröidä. Ei tämä nyt ole PK-yrityksille hyvä asia se, että asetukseen pannaan kaikki mahdolliset. Jos täytyy olla, jos on poikkeuksia, niin silloin tämän pitää olla huomattavasti suurempi. Ja jos vapautetaan tästä rekisteröinnistä, niin sitä kautta me voisimme varmistaa sen, että nämä pienet yrittäjät pääsisivät helpommin Euroopan markkinoille ja vapauttaisimme heidät äh, byrokratiasta. Mutta tässä kuitenkin halutaan saavuttaa ihan päinvastainen tilanne. Eli se, että kaikki kriteerit eh, yhdistetään ja yhdennetään ja ne asetetaan niin korkeiksi, että tämä PK-yritys, joka esimerkiksi tuottaa ekologisia siemeniä eh, ja jolla ei ole varsinaista esimerkiksi vientiä, niin se jää koko tästä rekisteriprosessista ulos. Ja tämä on se suurin pelko, mikä meillä tässä on. Ja jos eh, todellakin tätä nyt, äh, tästä puhutaan eteenpäin, niin äh, katsokaa mitä komissio on sanonut. Komissio haluaa tuoda vientimarkkinat etusijalle, eivätkä PK-yritykset vie mitään. Eli siis meidän täytyy nyt katsoa, miten nämä 7000 äh, yrittäjää, ne tuottavat Euroopan markkinoille. Ja siellä meidän pitäisi helpottaa niiden elämää, eikä kuormittaa heitä lisäbyrokratialla. Joten me vetoamme esittelijään, että tämä ekologisi, että huomioitaisiin tämä ekologiset, nämä ekologiset siemenet ja alueelliset markkinat, että ne otettaisiin enemmän etualalle. Ja ei ehkä ihan samanlaisia kriteereitä niille kuin kansainvälisille suurille yrityksille. Jos komissio niin voisi toimia, jos komissio ei tee näin, niin silloin me menetämme pk-yritykset markkinoilta ja tilanne tulee olemaan päinvastainen. Eli eh, silloin esimerkiksi eh, siementen monimuotoisia. Me mitä sinne huippuvuorille sinne eh, säilöön tarvitse, vaan me tarvitsemme niitä markkinoille. Ei siemeniä mihinkään museoon, vaan todellakin niin, että me voimme parantaa monimuotoisuutta maanviljelyksessä ja muualla. Jos me otamme monimuotoisuuden vakavistamme, niin emme me voi jättää sitä maatalouden ulkopuolelle. Päinvastoin meidän tulee vahvistaa monimuotoisuutta maanviljelyn sisällä. Kiitos. Honorevole Kadenbach, poi... Edustaja Kallenbach ja sitten Agnew. Niin, ensinnäkin haluaisin puheenjohtaja kollega Silvestris että kiittää tästä alustuksesta ja selityksistä. Komissio on tämän kasvien lisäysaineiston tuottamisen ja asettamisen saattaville markkinoilla mm, on nostanut esiin asian, joka, josta on keskusteltu jo hyvin paljon etukäteen, ainakin saksalaisilta kollegoilta ja myöskin itävaltalaisilta. Olen kuullut, että tämä ehdotus ennen kuin siitä tuli virallinen, niin on aiheuttanut hyvin laajaa keskustelua ja paljon huolia ja pelkoja. Ja olen kiitollinen komissiolle siitä, että se on nyt joitakin huolia ja pelkoja äh, huomioinut tässä ehdotuksessa. Mutta minun mielestäni ja kollega Hoislingin tämän hyvin yksityiskohtaisesti selitti joissain kohdin, se ei ole huomioinut niiden etuja, jotka käyvät kauppaa lisäysaineistolla, erityisesti niiden etuja, jotka käyvät kauppaa vanhoilla lajeilla tässä asetuksessa olisi mahdollisuus antaa kuluttajille enemmän valinnanvapautta ja lisätä maatalouden monimuotoisuutta ja vähentää eh, maanviljelyksen riippuma, riippuvuutta ehm, tästä eh, siementen tuottamisesta. Sillä olisi tämä potentiaali, mutta eh, näin ei kuitenkaan ole. Todellista parannusta status quohon ei ole ja sen sijaan syntyy uutta byrokratiaa. Komission hyvät yritykset kyllä tässä näkyvät luonnon monimuotoisuuden kohdalla. Ähm, esimerkiksi tällaiset amatöörilajikkeet äh, löytyvät äh, toisista direktiivistä ja nyt on hyvä, että komissio on luonnon monimuotoisuuteen ottanut myös tähän äh, päätekstiin mukaan, mutta minun mielestäni tässä asetuksessa huomioidaan lähinnä teollisuuden tarpeet ja teolliset lajit ja pienelle toimijoilta odotetaan hyvin paljon, mitä tulee byrokratiaan. Luonnon monimuotoisuus turvallisuus ja tällaiset perinteiset lahikat, niiden pitäisi pysyä omalla, omassa ryhmässään ja ö, myöskin luomuviljelijöiden tarpeet, on, niitä ei ole riittävästi huomioon. Ja sitten ö, esimerkiksi kysymys siitä, mitkä lajit ovat tämän asetuksen alaisia, eivät ole mikään tekninen yksityiskohta. Mielestäni komissio menee tässä liian pitkälle eikä salli demokraattista valvontaa. Enkä myöskään ymmärrä, miksi yksityiset käyttäjät eivät ole täysin tästä ulkopuolella, en ole täysin vielä ymmärtänyt. Tämän asetuksen täytyisi lisätä kuluttajien valinnanvapautta, mitä tulee vihanneksiin, hedelmiin ja viljaan. Kuluttajan pitäisi pystyä itse päättämään, haluavatko he perinteistä vihanneksia ja hedelmiä vai ehkä paikallisia erikoisuuksia. Tämän uusen asetuksen täytyy vähentää keskittymistä kasvien lisäsaineismarkkinoilla markkinoilla. Meillä on nyt suuria yrityksiä, jotka kattavat suurimman osan näistä markkinoista ja nämä eh, yritykset silloin pitävät kädessään meidän ruokaamme ja myöskin meidän ruokamme hintaa. Tässä täytyy myös varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, täytyy varmistaa se, että että eh, ekologisesti kestävä maatalous on mahdollisuutta, erityisesti EU-ssa, mutta myöskin yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, kehitysmaiden kanssa. Ja kun minä nyt olen esittelijä eh, luonnon monimutkaisuudelle, muotoisuudelle, niin minulle on tärkeää sekin, että sitä suojellaan. Vanhojen lajikkeiden käytön mahdollisuus ja geneettisten resurssien ylläpitoa on edistettävä tällä asetuksella. Tämän asetuksen on varmistettava, että yleishyödylliset aloitteet, että niitä voidaan viedä jatkossakin eteenpäin. Aiomme tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia ja haluaisin vedota siihen, että pian meillä on Euroopan parlamentin vaalit ja Euroopan kansalaiset aivan oikein vaativat, että Euroopan parlamentti käsittelee heidän toiveitaan ja tarpeitaan konkreettisesti ja uskon, että tämä suuri laaja keskustelu, jo, jota tästäkin aiheesta on käyty jo etukäteen, osoittaa, että ei pelkästään luonnon monimuotoisuus, vaan myöskin vanhojen lajien mm, mm, ylläpito ja kauppa vanhoilla lajeilla on sellainen asia, että sitä ei saisi liialla byrokratialla rasittaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten Agnew ja sitten Rodust. Chairman, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia. Tämä äh, aihe oli suuri puheenaihe. Itse asiassa monet lehdissä, myös Guardianin äh, kyselytunnilla ihmiset olivat todella huolissaan siitä, mitä olivat vuosi sukupolvena tehneet tulikin, tulisikin laittomaksi joidenkin kasvien kohdalla, niistä tulisi ei-kasveja, koska niitä olisi rekisteröity. Olen iloinen nähdessäni, kohdassa yksi yleisen säädöksen tämän lauseen. Tämän lisäksi kasvien lisäysaineisto, joka mu- muutetaan kahden, vaihdetaan kasven ke- henkilön kesken, on suljettu pois asetuksen toimialasta. Minä en halua nähdä, että tämä lause häviää tästä valiokunnan takia tai tarkoituksen kautta. Minua kuitenkin huolestuttaa se, että komissiolla on saanut tämän mukaan tarkoituksena hiljattain vähentää näitä mahdollisuuksia vuosien mittaan niin, että puutarhuudella on kyllä huolestumisen että isossakin Britanniassa, joten komissio, luvatkaa minulle, että pidätte kiinni tästä lauseesta toimitte, niin kuin tässä sanotaan, ei ole kovikaan usein, että täällä kumotaan yhtään mitään, mutta nyt kumotaan 12 direktiiviä ja korvataan ne yhdellä superdirektiivillä, ja tämän tuloksena kuulemma on yksinkertaistaminen. Se oli ilmeisesti tulosta myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista kolme vuotta tämän jälkeen. Se ei todellakaan ole mitään yksinkertaistamista ollut, enkä puhukaan sitä sitten enempää. Kiitos. Va bene, Ulrik, prego, a te la parola. Poi... Ulrike ja sitten Luis Kapulas. Kiitos, äh, kiitän äh, esittelijää Tiedän, että esittelijä on käynyt paljon keskusteluita ja hyvin intensiivisesti keskustellut ja neuvotellut ihmisten kanssa, mutta siitä huolimatta tähän on jäänyt muutamia kysymyksiä ja pyytäisinkin, että esittelijä kirjallisesti vastaisi näihin kysymyksiin mietinnössään. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, onko totta, että lainsäädännön käyttö koskee ainoastaan kaupallista käyttöä, koska minä olen lukenut tästä ja minusta tämä ei ole tekstissä tarpeeksi selkeä. Sen vuoksi tässä onkin nyt niin paljon rauhattomuutta. Toinen kysymykseni, mikä tilanne on sitten maanviljelijöiden ja puutarhureiden, siementen ja taimien vaihto? Käsittääkseni tämän pitäisi jäädä vapaaksi, mutta kysymys on jälleen nyt sitten maatalouksien ja maatalousyritysten ja puutarhayritysten koosta. Ja tiedän, että tästäkin ollaan hyvin huolissaan. Minusta tämä pitää hyvin selkeästi kirjata paperille niin, että kaikki tietävät, mistä on kysymys. Ja mikä sitten on perinteisten siementen markkinoinnista? Onko se vapaaehtoista? Ajattelen tässä nyt myös patentteja ja lajien suojelua. Ja minun alueellani niin kysytään, minkälainen on tämä testi, äh, testausmenettely liittyen äh, luomumaanviljelyyn. Tämäkin täytyy selvittää. Ja viimeinen kysymykseni liittyy avoimuuteen. Millä tavalla tulevaisuudessa avoimuus järjestetään? Tiukat äh, omistajuudet, tekijänoikeudet, geenitekniikka näissä menetelmissä, kaikki tällainen. Millä, miten selkeästi nämä asiat tuodaan esiin niin, että jokainen puutarhuri, maanviljelijä tietää, miten hän asioihin suhtautuu. Kiitos. Grazie Ulrike, Britta Reimers ja e poi Kapulas. Kiitoksia Ulrike, Britta Reimers ja sitten Kapulas. Niin, niin kiitoksia. Minäpä nyt menen tähän herra Anjon kysymykseen. Tuleeko tästä yksinkertaistamista, jos mahdollisimman paljon asioita heittää samaan pataan ja sitten sekoitetaan. Maatalouden uudistuksessa olemme huomanneet, että jotkut asiat kyllä monimuistuvat. Olen huomannut, kuinka paljon delegoituja säädöksiä täällä on, kuten kaikissa muissakin mietinnöissä, jotka liittyvät tähän pakettiin. Se kyllä huolestuttaa mieltä. Hyvä komissio, te olette erittäin hyvä hallinnoija, mutta parlamentti ja neuvosto tekevät äh, kyllä äh, lainsäädännön eikä komissio, eikä sitäkään kautta, että on tällaisia äm, asetuksia, jotka sitten myöhemmin avaavat vielä paketin jotkun osat. Äh, nyt meillä on kyllä katsottava, mikä tässä on hallinnointia ja mikä on oikeastaan lainsäädäntötyötä ja silloin parlamentin ja neuvoston käsissä. Se, mikä tästä kokonaispaketusta puuttuu ja myöskin tästä mietinnöstä puuttuu, kun puhumme karanteenista ja ähm, tuholaisista, on se, että monet tuottajat eivät äh, uskalla ilmoittaa tuholaisia, äh, koska äh, he pelkäävät, että se ähm, he ovat silloin tämä ensimmäinen ilmoittaja. Tässä melkein pitäisi jollain lailla tukea näitä viljelijöitä, jotka sen ilmoittavat, koska sillä tavoin tuholaisten toiminta leviäminen saadaan rajattua. Olen iloinen siitä, että komissio haluaa käyttää teknologiaa, hologrammeja, viivakoodeja. Tällä tavoin ehkä nämä asiakirjat vähenevät, koska usein saa kokonaisen kirjasen eh, näiden tuotteiden lisäksi. Lisäksi meidän pitää olla varovaisia, kun puhutaan lisäysaineistosta. Eihän tässä ole kyse pelkästään eh, kasvatetusta lisäysaineistosta, vaan joskus on kyse myös ähm, selektiivisesti äh, kerätystä lisäysaineistosta, eli joku tietty kasvi valitaan selektiivisesti ja sitä ei ole otettu huomioon tässä asetuksessa ja meidän täytyy katsoa, että äh, tähän ei mm, sitten synny sellaista oikeudellista muotoa äh, ympärille, joka ei tähän sovi. Esimerkiksi männyn taimia käytetään Pohjois-Saksassa, jotka on kerätty mahdollisesti Itävallassa, koska siellä on kovin kauniita puita. Meidän täytyy varoa, ettei tässä synny mitään vaaraa. Ehkä tämänlaisia keskusteluja käydään sitten pienemmässä piirissä ja saadaan aikaan tarkistuksia ja hyvä mietintö lopuksi. Grazie. Kiitoksia Brita. Ja nyt sitten Luis Capula Santos ja sitten Mark Tarabella. Muito Eu queria Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella herra Silvestrisiä hänen asian esittelystä. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tämä on erittäin tärkeä ja varsin herkkä aihekin. Meillä on paljon postia tästä aiheesta. Sektorille tämä on tärkeä kysymys ja myös yhteiskunnan laajemminkin, joten meidän pitää pystyä asianmukaisella tavalla reagoimaan. Tiedämme, että rekisteröinti on tärkeää, sertifikaatit myös. Kaikki ovat joutuneet kantamaan hirvittävät seuraukset siitä, että on ostanut kasveja, joilla on ollut viruksia tai kasvitauteja. Usein ostamme kasveja, jotka eivät vastaa kuvausta. Ostaja petetään ajattelemaan niin, että ovat ostaneet jotakin ihan muuta. On siis selvää, tästä on samaa mieltä, että meidän pitää yksinkertaistaa lainsäädäntöä, joka on nyt varsin hajanaista ja epätasaista monen vuosien ajan pitää varmistaa, että meillä on terveitä, turvallisia kasveja, joita voidaan ostaa ja kunnolla markkinoita tuotteita. Meidän pitäisi välttää pullonkauloja, liiallista byrokratiaa, aivan erityisesti mitä tulee pientuottajiin. Varjo esittelijänä omasta ryhmästäni niin haluaisin vielä sanoa, että mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta saadaan kaikkein paras lopputulos ja voimme sovittaa yhtenä vaikeat tavoitteet, mutta että kaikki ovat näistä tavoitteista samaa mieltä. Markki, sitten lopuksi George. Kiitoksia todellakin tällainen tärkeä aihe. Sitä kirjoitetaan paljon, ihmiset reagoivat joskus vähän liiankin rajusti, mutta minä haluaisin kuitenkin tietää komissiosta, joka tämän ehdotuksen on tehnyt, jos nämä termit, joita käytetään kaupanpano, viittaan kohtaan kolme ehdotuksessa, täällä asetetaan markkinoilla tässä Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan myydä EUn sisällä mukaan lukien tarjonta myyntiä varten tai mikä tahansa muu lopettaminen. Jos tämä määritelmä, kattaako se viljelijät, jotka vaihtavat keskenään siemenet, jotka ovat peräisin heidän omista viljelyistään, ja tämän lisäksi sitten tämä harrastelija, puutarhanhoitajat, koskeeko tämä heitäkin? haluaisin hiukan selvennyksiä komissiolle tästä arkaluontoisestakin kysymyksestä. Mark George Lyon. Kiitoksia Mark George Lyon. Uh, thank you. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kollegani hänen esityksestään. Pyydän anteeksi, että olin täällä alussa poissa. Ensinnä sanoisin parista kohdasta. Olen pitkälti tyytyväinen komission pyrkimyksestä pyrkiä yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Kun on lukenut näitä sivumääriä, niin, niin mm, onko tämä nyt todellakin yksinkertaistamista ollenkaan, kun sivuakin on näin paljon. Tässähän on massiivisesti dokumentaatio ja muuta. Yksi ongelma, joka mielestäni meillä on, että tähän liittyy valtavasti yksityiskohtaista tietoa, joka paljastetaan vasta sitten, kun näemme täytäntöönpanon delegoidun säädöksen, että on varsin vaikea tietää, aikooko tämä ehdotus ollenkaan yksinkertaista asetusta tai tehdä sillä mitään muutakaan. Sitten ala on suhtautunut varovaisen myönteisesti. He ovat sitä mieltä, että nämä ovat aika järkeviä ehdotuksia, mutta yksi alue, jolla pitää olla varsin varovaisia, nimittäin vaikutus, joka tästä syntyy kaikkiin muihinkin sektoreihin kustannuksia ajatellen, on aika paljon sellaisia alueita, joilla – kustannuksia saattaa tulla mukaan tähän ja Tässä pitää olla varsin varovaisia puhumme asetuksen, asetukseen liittyvistä kustannuksista, jonka alan pitää itse kantaa. Ja näitä asioita meidän pitää huolella tarkastella ja varmistaa, että me saamme hyvin säännöllinen alan, mutta ei sellaista, joka kaatuu liiallisten kustannusten alle. Nehän menevät aina alan kannattavaksi ja hintojenkin muodossa ja tätä meidän kannattaisi täällä valiokunnassa myös pitää silmällä. Grazie tutti colleghi che sono intervenuti. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka puhuivat. Nyt haluaisin kuulla komissiota ja annan puheenvuoron Ladislav Mikolle eh, ja sitten Sergio Silvestris. No, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ikävä kyllä pääjohtaja herra Mikkoon ei ole paikalla, joten korvaan häntä, jos sallitte haluan nyt vastata eri jäsenille. Haluaisin alkaa seuraavasta. Tämä on vaikea tekninen aihe, joka kattaa monia kasveja, valtavasti kasveja, viljoista, hedelmäpuista, siemeniin, metsätaloutta ja niin edelleen, koristekasveja. Todella monimutkainen alue, johon liittyy moninaisia erilaisia tilanteita. Kuitenkin halusimme tässä yhteen tekstiin koota, eh, mutta niitäkin on huomenna erityispiirteet. Joskus halusimme koota kaikki nämä eri siemenaineistot tai lisäysaineiston, koska meistä niitä pitää koskea, samoin säätöjen pitää koskea niitä. Sitten toinen kohta, miten kunnioitetaan biologista, biologista monimuotoisuutta pääosastossa, mutta myös maanviljelyksessä ja ympäristökysymyksessä meillä kaikilla on mielessä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sen kehittyminen ja sen suojelu ennen kaikkea. Ei todellakaan tässä ole kysymys siitä, että vähennettäisiin siemenen ja muiden määrä, joita tällä hetkellä on olemassa, me ymmärrämme kuinka tärkeää on säilyttää näitä eri lajikkeita, vaikkakaan niitä ei viljellä tällä hetkellä, koska tulevaisuudessa niistä saattaisi löytää tiettyjä geeniominaisuuksia, joita puuttuu uusilta lajikkeilta, siksi joudumme palaamaan vanhoihin perinteisiin, vanhoihin lajikkeisiin. Ajattelen tässä sairauden kestoa, kasvisairauden kestoa tai vastustuskykyä ilmastonmuutoksille, kuivuudelle, kylmyydelle. Kaikki nämä vanhat lajikkeet, jotka luonnon evoluution muodossa ovat osoittautuneet varsin hyviksi, ja niillä on piirteet, jotka pitää ehdottomasti säilyttää. Meistä ei tule kuulonkaan se, että jotenkin loukkaisimme luonnon monimutkaisuutta. Sitten vastaan joihinkin puheenvuoroihin. Haluaisin sanoa, että me jaamme esittelen johtopäätelmät, herra Sirvetsin johtopäätökset edelleen. Olemme samaa mieltä siitä, mitä herra Dorfman ja herra Kapulo Santos täällä sanoivat, jotka totesivat suurin piirtein näin. Kasvit pitää sertifioida ennen kuin niitä markkinoidaan niin, että se, joka niitä ostaa, on kyse sitten viljelijästä tai metsänhoitajasta tai muusta ammattihenkilöstä ja harrastelijasta, jotta he voivat olla varmoja siitä, että heitä ei petetä väärillä ilmoituksilla, väärillä todisteilla ja sertifikaateilla. Meistä tämä Äh, kun kaksi, kaksi henkilöä käy tällaista reilua kauppaa keskenään, niin silloin sertifiointiongelma, kysymys on tärkeää ottaa huomioon. Kuitenkin me olemme ottaneet huomioon tiettyä joustovaraa ja yksinkertaistamista koskien tiettyjä toimijoita. Erityisesti olemme ennakoineet tietenkin tiettyjä kriteerejä. Mehän haluamme välttää epäreilun kaupan, mutta puhumme myös perinteisten laikkeiden rekisteröinnistä, joidenkin laikkeiden organisten laikkeiden kohdalla, tai luomulaikkeiden kohdalla palaan kohta vielä tähän luomuviljelyyn tarkemmin. Ja sam, sitten kauppa harrastelijoiden, nyt vastaan tässä herra Tarabelan kysymykseen, tai jos puhutaan Pilen omien villeistä, jotka säilyttävät omien laikkeita siemeniä. Jos nämä henkilöt eivät ole ammattilaisia, tai jos ilmaiseksi vaihdetaan kahden villan kesken lisäysaineista tai siemenet, tai siemeniä vaihdetaan harrastelijoiden kesken, niin tässä asiassa tietenkään niin mitään sertifiointiakaan ei tarvita, siitä ei puhuta ollenkaan. Ehkä tätä pitää vielä selventää, mutta emme halunneet tätä. Niin, puhuin tässä nyt maksuttomuudesta, ilmaisuudesta. Jos joku myy siemeniä toiselle viljelijälle, siis myy, saa voittoa tietysti kun kerran myy, niin silloin tarvitaan tietenkin tämä sertifiointiprosessi. Mutta jos ilmaiseksi lahjoittaa joitakin siemeniä naapurille, ystävälle, niin silloin ei tarvita. Sitten vielä palaan luomuviljelyyn. Luomuviljelyssä käytetään kahden tyyppisiä siemeniä. Siemeniä, joita löytyy kaupallisesti. Luomuviljelyn viljelijät, jotka istuttavat 50-100 hektaria vehnää, maissa tai mitä tahansa muuta luomuna. Ja sitten taas nämä pienten, pientuottajien ja harrastelijoiden käymä kauppa. Tässä tietysti on eroja, vaikkakin kaikki kuuluu luomuviljelyksen alaisuuteen. Voidaan puhua suurista, suuresta suurluomuviljelystä, niiden pitää noudattaa sertifikointivaatimuksia, vaikkakin jonkun verran joustoa on erityisesti, mitä tulee lajikkeisiin, mutta vähemmän yhdenmuotois, yhdenmukaisia kuin nämä perinteiset. Tässä olemme myöntäneet, tehneet, tehneet jotakin poikkeuslupia, koska me tunnemme erityispiirteet, jotka liittyvät luomuviljelyyn, ja me haluamme, että niitä noudatetaan, tai ne otetaan huomioon. Sitten mitä tulee harrastelijoihin, jotka vaihtavat äh, luomu, siemeniä ja muita, lis- muita lisäysaineista, niin tämän kohdalla on varsin vähän mitään velvoitteita olemassa. Sitten lopuksi haluaisin vastata niille, jotka puhuivat suurista monikansallisista yrityksistä. Meillä on luku, jotka näyttävät vahvistavan sen, että nämä suuret monikansalliset yritykset, kuten jotkut sanoivat, myyvät myös tuholaisaineita. Nämä suuret yritykset kattavat vain 30 prosenttia markkinoista. Tämä tarkoittaa sitä, että 70 prosenttia markkinoista hoituu pienillä ja keskikokoisilla jopa eh, mikroyritysten yritykset ovat mukana. Olemme hyvin tietoisia siitä, että nämä pienet, keskikokoiset, jopa mikroyritykset, ei niitä pidä upottaa liiallisiin hallinnollisiin sääntöihin ja me haluamme yksinkertaistaa niiden toimintamahdollisuuksia maksimissaan. Tehän tiedätte ihan hyvin, koska kerran puhutte täällä tästä kuuluisasta paketista, joka kattaa el, el, el, eläinterveyden, kasviterveyden lisäysaineiston, mutta myös nämä viralliset valvonnat. Mikroyritykset vapautetaan näistä valvontakustannuksista ja tietenkin nämä mikroyritykset, jotka haluat myös, myös myydä siemeniä, niin, niin ne vapautetaan näistä valvontamaksuista joita jäsenvaltiot voisivat kuitenkin kantaa. Joten tässä lyhykäisesti tiivistelmä meidän kannastamme, puheenjohtaja. Toistan vielä, että haluamme todella tehdä yhteistyötä esittelijä Silvestrisin kanssa ja teidän valiokuntanne kanssa muutenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Bene, grazie. Ringraziamo... Hyvä, kiitoksia. Kiitämme Sanko-pääosastoa ja nyt annan sitten puheenvuoron Sergio Silvestrikselle kahdeksi minuutiksi. Niin, noin kaksi minuuttia. Sergio. No, jos minun täytyy puhua pidempään, niin voisimme sitten ehkä lykätä tuon seuraavan kohdan ensi viikolle, kun se ei ole hirveän tärkeä. No, <laughs> puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää keskusteluja, joita suorasta keskustelusta, mutta myöskin argumenteista, joita on esitetty. Ihan nopeasti käyn läpi nämä puheenvuorot, jotka kirjasin ylös. Lyhyesti haluaisin niitä kommentoida. Olen täysin samaa mieltä eh, tästä lähestymistä. Kollega Hoisling, eh, se mitä komissio juuri sanoi on tärkeää. 30 prosenttia markkinoista on monen äh, ylikansallisten yritysten kädessä, jotka tuottavat myös äh, tuholaismyrkkyjä, äh, mutta loput on PK-yritysten käsissä. Minäkin vastustan ja Haluan sanoa tämän aivan selvästi, koska se ajatus, että ne, joilla on kasvien lisäysaineiston monopoli, niin Ähm, että äh, nämä tuottavat myös äh, näitä torjunta-aineita. Se on vähän niin kuin äh, jos joku tuottaisi tietokoneohjelmia, haittaohjelmia ja viruksen torjuntaohjelmia samanaikaisesti. Eli jos katsomme siis sitä, että jollakin olisi lisäysaineistoa monopoli, niin siitä voi tulla vaarallista, varsinkin jos he tuottavat sitten myös torjunta-aineita. No, tämä on asia, jota haluan kyllä tarkkailla. Sitten kollega Kallenbach esitti argumentteja, jotka ovat lähellä sydäntäni. Minun maassani on paljon pieniä yrityksiä ja hyvin vähän suuryrityksiä. Ja luonnon monimuotoisuuden perintö on asia, joka on voimakkaasti esillä Italian maataloudesta, joten PK-yritykset on otettava huomioon. Sen yksinkertaistaminen sekä kollega Anju että Reimers nostivat esiin erään ongelman, se, että kaikki näistä direktiiveistä tehdään yksi asetus, onko se yksinkertaistamista vai onko vaarana, että tilanne vain monimutkaistuu. Meidän täytyy yrittää saada aikaan se, että se että yhde, kun tehdään vain yksi teksti, niin siitä tulee todellista yksinkertaistamista, että se ei näy pelkästään numeroissa, vaan todella sisällössä. Ja tämä on asia, jonka täytyy olla voimakkaasti esillä tässä työssä. Kollega Rodust nosti esiin useita kysymyksiä jotka myös komissio nosti esiin ja minä vastaan niistä kirjallisesti, kuten hän minulta pyysikin. Olen täysin samaa mieltä kollega Kapulassa Santoksen kanssa. Meidän täytyy taata kaksi asiaa. Yksi on se, että henkilö, joka ostaa jotain, voi olla varma siitä, mitä saa. Tähän tarvitaan sertifiointia. Ja toinen on se, että henkilö, joka ostaa, saa myös turvallista aineistoa. Siihenkin tarvitaan sertifiointia. Eli se, että saa mitä tilaa, niin on tärkeää ja yhtä lailla tärkeää on, että aineisto on tervettä se haitta, joka syntyy siitä, että istutetaan epätervettä aineistoa, on valtaisa haitta maanviljelijälle, koska ennen kuin tämä tulee esille, siihen tarvitaan vuosia ja ennen kuin asia korjataan, niin siihen tarvitaan taas valtaisa määrä vuosia ja mahdollisesti torjunta-aineita, jotka rasittavat maaperää. Kaikki tämä pystytään välttämään sertifioinnilla ja valvonnalla. Tällä tavoin pystytään takaamalla lisäysaineiston terveellisyys ja se, että todellakin saadaan sitä, mitä on tilattu. Ja Komissio osittain vastasikin näihin kysymyksiin. Kollega Laien oli huolissaan delegoidusta säädöksistä. Se on asia, josta olemme kaikki huolissamme ja sitä on selvitettävä. Tältä pohjalta voimme aloittaa työmme. Lähdetään nyt ensin mietinnön laatimisesta ja sitten tarkistusten käsittelystä joka varmasti eh, tapahtuu rakentavassa hengessä jossa keskitytään sisältöön, kuten tämänpäiväisessä keskustelussakin. Haluaisin kiittää äh, komissiota ja kollega Kapulasia, joka on tämän mietinnön varjoesittelijä ja puheenjohtaja ja koko valiokuntaa äh, siitä ajasta ja mielenkiinnosta, joka minulle on tänään annettu, kun olen tänään äh, saanut paljon useiden ihmisten mm, Ähm, mielenkiinnon, jotka muutama minuutti sitten äh, menivät nettiin kuunnellakseen keskustelua yhteisten maatalouspolitiikasta. Sen sijaan kuulivatkin minua. Mutta nyt kello on 17.01, joten päätän nyt äh, keskustelun ja voimme äänestää. Kiitoksia Sergio. Nyt muistuttaakseni tästä mietinnöstä. Me keskustelemme siitä uudelleen 25.-26. marraskuuta ja tarkistusten jätön määräaika on 4. joulukuuta, joten meillä on aikaa keskustella, pohtia, huomioida eri näkemykset. Nyt ehdotan, että keskeytämme kahdeksi minuutiksi tämän kokouksen, jotta jotta kollegat voivat löytää kaikki tänne paikalla. Ja äänestyskortti, minä nyt muistutan, että ilman äänestyskorttia tänään ei voi äänestää. Emme hyväksy äänestystä käsiä nostamalla, joten hakekaapa nyt äänestyskortit ja kahden minuutin kuluttua äänestetään yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Siamo pronti? Possiamo procedere, colleghi? No niin, olemmeko valmiita? Voimmeko aloittaa, hyvät kollegat? Olemme nyt tulleet erittäin tärkeään vaiheeseen. Me olemme tämän puolesta tehneet todella pitkään työtä, joten ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille, minun tehtäväni on kiittää heitä. Luis Capula Santosta, Michel Dantania, Giovanni Lavia, mutta haluan kiittää koko neuvottelutiimiä, kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ovat tehneet niin kovasti työtä tämän tärkeän hetken ähm, puolesta. Ja Euroopan maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan täytyy olla nyt ylpeä tästä tehdystä työstä. Me olemme kyllä olleet Lissabonin sopimuksen tasalla ja tämän yhteispäätös menettelyn tasalla, joka antaa meille tärkeää äh, toimivaltuuksia äh, tässä. Monet kollegat minunkin ryhmässäni olisivat halunneet enemmän, olisimme halunneet rohkeampaa YMP, olisimme halunneet saada enemmän, jotta maanviljelijöistä on tullut kilpailukykyisempiä, vahvempia, voineet vastata äh, tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Mm, tulevaisuudessa tarvitaan vahvempaa ja kilpailukykyisempää maataloutta, mutta tämä on varmasti kuitenkin äh, tärkeä neuvottelutulos. Ja me olemme käyneet yli 50 kolmikantakeskustelua neuvoston ja komission kanssa. Haluan kiittää Irlannin puheenjohtaja valtiota äh, ja samoin Liettuan puheenjohtaja äh, valtiota tästä tästä viimeisestä vaiheesta haluaisin kiittää. Ja nyt ennen kuin annan Äh, kolmelle esittelylle puheenvuoron, niin meidän täytyy tehdä testi, että meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä äänestyslaitteisto toimii, joten äh, laittakaa äänestyskortti laitteistoon ja vain ne, joilla on äänestysoikeus, saavat äänestää. Nyt testaamme siis äänestyslaitteistoa. Äänestys alkaa. Toimiiko kaikki? Katsotaan. Meillä on yksi sitoutumaton liikaa. Hyvä. No niin. Nyt annan puheenvuoron Luis Kapulas joka on esittelijänä maanviljelijöille maksettavissa suorissa tuissa ja öö, maaseudun kehittämisessä. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Tänään Olemme saavuttaneet tärkeän vaiheen tässä pitkässä prosessissa. Olemme lukuisia tunteja tehneet työtä. Monet ovat, ihmiset ovat olleet tässä mukana, sihteeristömme maatalousvaliokunnassa, toimistotyöntekijämme. Ne ovat lukuina, lukuisia kokouksia jäsenvaltioiden viljelijäjärjestöjen kanssa, joten työtä tähän on tarvittu valtava määrä, mutta olemme tästä ko- kovin ylpeitä ja mielestäni olemme suorittaneet tässä velvollisuutemme. Aivan erityisen tyytyväinen olen siihen, että kuulemme viljelijöiden sanovan, että YMPn uudistus vuodesta 14 eteenpäin on paljon parempi uudistus johtuen juuri Euroopan parlamentin toiminnasta onnistuimme saamaan pääkysymykset tähän uudistukseen, suurempaa tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta jäsenvaltioiden ja viljelijöiden kesken. Myös yhteinen maatalouspolitiikka on ympäristöystävällisempi. Tässä ei noudata vain viljelijöiden toiveita, vaan otetaan huomioon kuluttajat ja veronmaksajat yhteinen maatalouspolitiikka on yksinkertaisempaa myös ja vähemmän byrokraattista. Tietenkään tämä ei ole välttämättä se reformi, jonka joka ikinä olisi halunnut nähdä toteutuvan, mutta uskon, että me kaikki voimme kuitenkin tuntea jotenkin siihen vaikuttaneimme. Me voimme tun- tuntea sen omaksemme. Nämä ovat varsin vaikeita neuvotteluita, mutta me saimme kuitenkin joitakin voittojakin ja aivan hiljattain vielä varmistimme sen, että komissio ja neuvosto, tietysti neuvosto myös noudattaa tässä Lissabonin sopimusta. Me sanoimme, että me ole valmiita lopettamaan neuvotteluita ennen kuin kaikki aiheet on kunnolla ollut käsittelyssä. Me halusimme neuvotella ja onneksi me pystyimme varmistamaan sen, että neuvosto tähän pakotettiin. He joutuivat muuttamaan neuvottelumandaattia, joten pystymme keskustelemaan näistäkin kysymyksistä neuvoston kanssa, joten tulos on mielestäni varsin tyydyttävä. En nyt jatkaa tästä pidempään. Meillä on varsin tärkeitä vaiheita vielä edessä. Tänään me äänestämme ja sitten sen jälkeen on äänestys tulossa. Mutta niin kuin minä sanoin, mielestäni on todella ollut palkitsevaa tehdä tätä työtä. Meillä on oivallista yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kanssa viime kuukausina ja jopa vuosina. Ja tämä on tavallaan vahvistunut rivejämme. Me olemme ystävystyneet tässä koko prosessissa keskenämmekin ja se on oikeastaan parasta mitä politiikassa voi joskus saada, että eri tahot lähentyvät toisiaan. Kiitoksia. Kiitoksia Luis. Ja seuraavaksi Michel Dantin, joka on esittelijänä maataloustuotteiden yhteisessä markkinajärjestelyssä. Michel. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnä kiittää neuvottelutiimiä, varjoesittelijöitä, niin sihteeristön työntekijöitä, omia avustajia ja teitä puheenjohtaja koordinaattoria tästä luottamuksesta, jota pikkuhiljaa saatiin aikaan, jotta ensimmäistä kertaa saatiin tällainen yhteispäätös, menetunnallinen päätös aikaiseksi. Me teimme tätä äh, työtä fiksusti. Puheenjohtajavaltio oli myös varsin aktiivinen asiassa, Irlanti, Irlanti ja samoin komission jäsenellä oli halua edetä ja edistää ja muuttaa entistä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Huomattavia edistysaskeleita mielestäni on otettu, erityisesti mitä tulee alakohtaiseen politiikkaan, viinin alaan, sokerialaan, hedelmä- ja vihannesala ikävä kyllä emme kyllä edenneet maitosektorilla ja tämä on minulle pahoittelun aihe, koska mielestäni tämä sektori on vaarassa, kun ajatellaan näitä valintoja, joita siellä nyt on käytössään. Se, että vahvistetaan tuottajajärjestöjä, oli juristi edistysaskel, mutta tietenkin se on myös väline, se ei ole mikään keino. Nyt siis viljelijöiden tehtävänä jokaisessa jäsenvaltiossa on näiden juristen välineiden kautta, jotka, joita heillä on, toteuttaa tätä reformia käytännössä. Lopuksi uskon vielä, että yhdessä pystymme saamaan aikaan sellaisen yhteisen maatalouspolitiikan, joka on oikeudenmukaisempi, mutta ehkä myös tällainen ennalta aktiivisempi. Enää ei ole kyse politiikasta, jossa kaikessa päätetään täältä Brysselistä käsin, vaan tämä toiminta jäntää enemmän valinnanmahdollisuuksia toimijoille. Tämän politiikan kautta saadaan tuloksia, jos me kaikki yhdessä haluamme ponnistella sen täytäntöön panemiseksi. Toistan vielä kiitokseni kaikille, jotka ovat olleet suoraan kanssani niin tätä tekemässä. Ja tämä uudistus on tavallaan voittamassa heille. Kiitos. Kiitoksia Michelle. Ja nyt annan puheenvuoron Giovanni Lavialle, joka on esittelijä YMPn rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta. Giovanni. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä tässä pitkässä prosessissa, joka alkoi 12. Äh, lokakuuta 2011, kun komissio esitteli ehdotuksensa. Melkein kaksi vuotta myöhemmin me päätämme tällaisen monimutkaisen uudistusprosessin, ehkä maatalouspolitiikan uudistuksista monimutkaisimmin. Ensimmäistä kertaa meillä on alhaisempi budjetti kuin aikaisemmin ja olemme taistelleet erityisesti sekä toisten toimielinten kanssa, jotta saataisiin parannettua tätä YMPn uudistusehdotusta, mutta erityisesti mitä tulee määrärahoihin, jotta tämä politiikka saisi seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi riittävät rahoitusmäärärahat niin, että sitä voitaisiin vielä pitää suurimpana yhteisön politiikkana, e, joka pystyy vastaamaan ei vain maanviljelijöiden tarpeisiin, vaan kansalaisten tarpeisiin. Me kyllä teimme kovasti työtä, jotta alkuperäinen ehdotus paranisi ja jotta meillä olisi helpommin täytäntöönpantavaa maatalouspolitiikkaa, joka olisi vähemmän monimutkaista maanviljelijöille. Ja tässä asiassa olemme saavuttaneet paljon, mutta me teimme myös yhteistyötä. Kaikki poliittiset ryhmät tekivät yhteistyötä, jotta kansalaiset pystyisivät valvomaan tätä politiikkaa. Ja kaikki se, mitä olemme tehneet, jotta olisimme Lissabonin sopimuksen mukaisia, menee tähän suuntaan, koska Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä rooli myös täytäntöönpanossa eikä vain hallituksilla, joten tulos on erittäin hyvä, varmasti parempi kuin alkuperäinen ehdotus. Kiitoksia. Kollegi, Kiitoksia Giovanni. Hyvät kollegat, nyt äänestämme. Meillä on siis neljä äänestystä. Jokainen äänestys joka asiasta, joka mietinnöstä. Nämä äänestykset ovat erillisiä, mutta mikäli valitettavasti emme saisi enemmistöä yhdessä asiassa, niin muistutan kollegoita vielä kerran siitä, että silloin koko tämä uudistus jää hyväksymättä, joten pyytäisin, että kiinnitätte kovasti huomiota nyt tähän. No niin, aloitetaan äänestys maanviljelijöille maksettavista suorista tuista osana YMPn tukijärjestelmiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 31 puolesta, 8 vastaan ja 2 tyhjää. Seuraavaksi äänestämme toisesta asiasta, nimittäin maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely, YMJ-asetus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 14 vastaan, nolla tyhjää. Seuraavaksi äänestämme kolmannesta asiasta, nimittäin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki maaseudun kehittämiseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 ääntä puolesta, kolme vastaan ja kolme tyhjää. Ja lopuksi äänestämme viimeisestä asiasta YMPn rahoitus, hallinnointi ja seuranta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 ääntä puolesta, kuusi vastaan, ei tyhjiä ääniä. hyvät Naiset ja herrat, voimme varmasti onnitella kolmea esittelijäämme. YMPn uudistus on hyväksytty. Kiitoksia kaikille kollegoille. Ja nyt sanoisin, että voimme mennä seuraavaan tärkeään kysymykseen, nimittäin siirtymäsäännöksiin. Pyytäisin, että äh, kiinnitätte tarkkaan huomiota tähän. Ensin annan puheenvuoron esittelijälle Albert Dessille. Äh, monet tarkistukset, joita on tehty, liittyvät näihin juuri hyväksyttyihin teksteihin, joten on tärkeää, että Albert ennen äänestystä vielä kertoo työstään ja sitten sen jälkeen voimme heti aloittaa äänestyksen. Albertes. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat kun nyt on päätetty maatalousuudistuksesta, niin nyt on kysymys siitä, että päätetään siirtymäsäännöksistä, joka vie saumattomasti maatalouspolitiikkaa eteenpäin, kunnes uutta maatalouspolitiikkaa sitten lopullisesti toimeenpannaan. Minun mietinnössäni on kysymys siitä, että yritämme tai pyrimme viedä eteenpäin ohjelmia toisessa pilarissa – ja tämä on eri kuin komission ehdotus ja toivon, että me löydämme tarvittavat enemmistöt niin, että vuosi 2014 olisi suunnitelun kannalta varmempi maanviljelijöille. Mietintö on hyvin tekninen, mutta tämä on asia, joka koskee kaikkia ryhmiä ja ryhmien rajojen ylitse olemme hyvin samanmielisiä. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Meillä oli tässä aikamoisia aikapaineita ja voimme päättää oikeastaan vasta siinä vaiheessa, miten maatalouspolitiikasta päätetään neuvoston ja parlamentin kesken. Ja kiitän myös avustajiani, varjoesittelijöitä ja me olemme löytäneet hyvin pitkälle yhtäläisen linjan. Tulen äänestyksen aikana pyytämään kolme kertaa puheenvuoroa. Tarkistuksessa 66, 75 ja 23. Ja teen suullisia tarkistuksia tai täydennyksiä, mutta vasta näissä kohdissa sitten olen vakuuttunut, että tällä ehdotuksella löydämme hyvät siirtymäsäännökset niin, että voimme antaa maanviljelijöille suunnitteluvarmuutta. Bene. Grazie. Hyvä. Kiitoksia, Albert. Andrio on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Donc, ce rapport est... Tämä on todella tärkeä mietintö. Kun tätä uudistusta toteutetaan, haluaisin kiinnittää huomiota vain tarkistuksen 23, jonka Albert Des puolestaan on jättänyt, ja minä varjoesittelijänä olen mukana tästä. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä, koska on tällaisen sisältöä. Siinä ehdotettiin, että pantaisiin tämä viherryttäminen tähän mukaan. Me olemme jo ottaneet sen esille aikaisemmassa kokouksessa, mutta haluan vielä muistuttaa tästä. Me emme tässä vaiheessa puheenjohtaja voi hyväksyä tätä tarkistusta, koska sitä ei voida hyväksyä tekstiin tässä muodossaan. Edelleen haluaisin ilmaista samanlaisen huolen tarkistuksesta 107. Minun mielestäni sitä ei voida myöskään hyväksyä, koska samoista syistä sekin liittyy avoimuuteen. Ja tässä, tässä tapauksessa emme voi hyväksyä tätä tarkistusta, enkä ole varma, voidaanko pyytää, että nämä tarkistukset vedettäisiin pois äänestettäessä, mutta mielestäni nämä ovat kaksi olennaista kohtaa, jotka halusin ottaa esille ennen kuin aletaan äänestää näistä mietinnöistä, joita meillä on täällä on esitelty. Dunque, colleghi, un attimo di attenzione. Eric... Uh... No niin, nyt keskitytään. Erik, me äänestimme juuri näistä neljästä YMPn uudistukseen liittyvästä asiakirjasta. Eh, ei ole yhteyttä, tai no itse asiassa yhteyksiä on todella paljon tähän Albertin tekstiin siirtymäsäännöksistä, mutta ei ole mitään menettelytapa kysymystä, joka ehkäisisi sen, että tämä asiakirja vaikuttaisi jotenkin siihen, mistä juuri äänestämme. Nyt me siis äänestämme ja sitten otamme tietenkin huomioon sen ongelman, jonka juuri äsken mainitsit. Jos ei ole puheenvuoroja, niin sitten aloitamme äänestyksen. Haluatko puheenvuoron? Ole hyvä. Je voulais juste appuyer la requête d'Eric. Vain tukea tätä äskeistä pyötä. Jos 2030 menee läpi, silloin viherryttäminen lykätään vuoteen 2016 sen sijaan, että se tulisi voimaan 2015. Niin kuin tässä äsken juuri äänestettiin, niin tämä on ristiriitaista. Tämä tarkoittaisi sitä ihan selvästi, että jos äänestetään 23 ja 107 niin menet läpi, niin silloinhan pitää olla vastaan näitä toimenpiteitä, jos ollaan loogisia sen suhteen, mitä äsken hänestä tein. mielestäni tämä ei sovi. Pitää nyt kysyä Alberta, haluaako ne vetää pois nämä tarkistukset, ja jos sitten äänestetään enemmän läpi, niin sitten ei hyväksytä näitä siirtymäjärjestelyitä. Meidän pitäisi olla johdonmukaisia sen suhteen, mistä äsken äänestettiin, missä nyt pitää äänestää. Kiitos. Grazie Mark, ti ringrazio perché è Kiitoksia Mark, kiitän sinua, koska äh, on tärkeää, että kollegat tietävät, mistä äänestetään, joten äh, annan puheenvuoron tästä asiasta vielä kollega Dessille ja ollaan nyt sitten tarkkoina siitä, mistä äänestetään, jotta olemme johdonmukaisia, mutta menettelytavan kannalta meidän täytyy nyt äänestää ja toivoisin, että maatalousvaliokunta olisi nyt johdonmukainen. No niin, äänestetään sitten, jos ei muita puheenvuoroja ole, mutta palaamme tähän asiaan sitten vielä äänestyksessä. No niin. Jatketaan koneäänestyksenä. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissitarkistukseen kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten menemme äh, tässä äänestyslistassa on virhe. Me äänestämme nyt tarkistuksesta 62. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 65. Äänestys alkaa. Tarkistus 65. Äänestys päättyy. Seuraavaksi 66. Ja tässä nyt annan puheenvuoron Albert Dessille. Albert. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tarkistuksessa 66 kollega siltä 68 Köstingeniltä, 69 Andreelta. Näissä oli hieman eri tietoja ja minulla olisi tässä hyvin selkeä kysymys komissiolle jos me hyväksymme nämä tarkistukset, vaikuttavatko nämä tarkistukset kansallisiin päätöksiin? Jos komissio vastaa ei, silloin minä suosittelen, että minun ryhmäni äänestää puolesta. Mutta ensin konkreettinen vastaus komissiolta. Eli me hyväksymme tämän, mikäli kansallinen rahanjako pysyy samana. Albert pone una questione al... Albert esittää kysymyksen komissiolle. Komissio on paikalla tänään, joten maatalouspääosastolta komissiolle puheenvuoro, jos voisitte vastata kollega Dessin kysymykseen. Chair, I allow myself to reply. Puheenjohtaja, vastaan äh, Nian puolesta, Bokman, hänen kattoihin. Ne ovat ne, mitkä tulevat olemaan, niin kuin liitteessä asetukseen todetaan, tapa, jolla jäsenvaltiot sitten toteuttavat näitä kattoja käytännössä maksujen osalta, niin se ei vaikuta rahan määrään per jäsenvaltio. Katut ovat mitä ovat, niin kuin liitteessä todetaan. Molto bene, ringraziamo la commissione. Hyvä, kiitämme komissiota tästä selvityksestä ja tässä vaiheessa voimme varmaankin äänestää tarkistusta 66 äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava Tarkistus 67. Äänestys alkaa. 67. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 69. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 71. Äänestys alkaa. 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus esittelijältä ja annan puheenvuoron jälleen kollega Albert Dessille. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tässä on, tähän tarvittiin tarkistusta ja pyytäisinkin tähän tukea. Tämä ei liioin vaikuta varojen jakoon jäsenvaltioiden kesken. Tässä sanotaan, että joka tapauksessa jäsenvaltiot äh, voivat äh, muuttaa äh, ehtoja, kun annetaan apua sen jälkeen, kun se on hyväksytty komissiossa. Tämä on monille hyvin tärkeä asia ja pyytäisinkin, että äänestätte tämän puolesta. Bene, grazie Albert, quindi proseguiamo. Kiitos Albert, joten mennään äänestykseen. Äänestys alkaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus kolme. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt voimme mennä sitten tarkistukseen 16 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Sitten tarkistus 90. Haluatko puheenvuoron? Ei, hyvä. Äänestetään sitten 90. Äänestys alkaa. Anju on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä, edustaja Anju. Puheenjohtaja, te ilmeisesti tehdään suussa tarkistusta, onko näin? Kyllä, näin on. Vastustatteko tätä suullista tarkistusta? Se on on, niin kyllä vastustan. Bene, allora eh, non lo correggeremo secondo questa aggiunta, lo lasciamo nel testo senza emendamento. Eli eh, äänestämme nyt sitten tästä eh, tarkistusta ilman suullista eh, tarkistusta. Luis. De acordo com o regimento, senhor presidente, de qualquer modo gostava de chamar a atenção. Niin puheenjohtaja, haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että Tämä on muutos, joka ei vaikuta sisältöön, ei se muuta sisältöä, vaan tässä on kysymys tähän että artiklaan otetaan sama päivämäärä, joka on myös tuossa johdantosan kappaleessa. Eli tässä on kysymys vain lakitekstin yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä, mutta se ei kuitenkaan vaikuta sisältöön. Hyvä on, mutta työjärjestyksen mukaan, jos joku vastustaa, niin sitten me äänestämme tästä tekstistä ilman suullista tarkistusta, ellei kollega Agnew nyt sitten vakuuttunut tästä. Mm. Anybody says in here Tässä kukaan pysty minua taivuttamaan tässä asiassa, enpä usko. Mene. Hyvä on. Tämä on hyvin selvää. No, sitten äänestämme 90 tarkistuksesta ilman suullista tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistusta 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänest... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt menemme sitten tarkistukseen 23 esittelijältä ja annan puheenvuoron Albert Dessille. Albert. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäinen selitys. Tämän tarkistuksen tavoitteena ei ollut millään muotoa asettaa ympäristö, äh, yhdistyneen maatalouspolitiikan äh, uudistusta kyseenalaiseksi. Tässä on kysymys teknisestä sopeutuksesta minä ymmärrän, että tulee olemaan hyvin vaikeata kaikissa 28 maassa täytäntöönpanna tämä monimutkainen uudistus. Me tiedämme aikaisemmista, että yksinkertaisimmissakin uudistuksissa on ollut todella hankalaa. Mutta tässä on nyt kuitenkin virhe. Ei tässä pitäisi sanoa, että artikla 29, 30, 31, 32 ja 33 astuisivat vuodesta 2016 voimaan, vaan viimeistään ensimmäinen tammikuuta 2016, niin että jäsenvaltiot voivat myös täytäntöönpanna tämän aikaisemmin. Minä tiedän, että ympäristöohjelma ja toinen pilari, siinä kaikki täytyy motivoida – Eli sen vuoksi vasta 2015 tulee nämä ympäristöohjelmat. Eli kysymys on sitä, että ensimmäisen pilarin vihreyttäminen saattaa olla ongelma. Eli tässä ei ole kysymys mistään uudistuksen kyseenalaistamisesta. Ei, vaan tämä on tehty ihan jäsenvaltioiden hyvä mielessä, kun me sanomme, että myöhäisintään 2016 kaiken täytyy olla toimeenpantuona on mahdollisuus ryhtyä toimiin aikaisemmin, mutta niiden ei tarvitse kuitenkaan anoa poikkeuslupaa, mikäli ne eivät siihen kykene. Niin, siitä vain tässä on kysymys, ei muusta. Kiitos. Grazie Albert. No, io voglio... Kiitoksia Albert. Minäkin haluaisin tehdä pienen tarkennuksen. Me olemme tässä nyt yhteispäätöksessä tässä mukana. Tämä on ensimmäinen vaihe, sitten tulee neuvosto, sitten käydään keskustelua. Haluaisin nyt rauhoittaa kaikkia niitä, jotka ovat täällä esittäneet huolensa. Ei ole mitään suuria riskejä, mutta nyt mennään äänestykseen. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt voimme mennä tarkistukseen 103. 103 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sata kuusi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi 113 seuraavalla sivulla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 32 esittelijältä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt, hyvät kollegat, meidän täytyy äänestää tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty suurella enemmistöllä 35 puolesta kolme vastaan. Ja nyt äänestämme päätöksestä ryhtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä tässäkin tapauksessa. Ja lopuksi meidän täytyy äänestää vielä neuvottelutiimin kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. Tämäkin on hyväksytty. Ennen kuin menemme viimeiseen kohtaan tänään, halusin kaikkien nimissä tervehtiä kollegaa, joka ei voinut olla paikalla täällä, ja kuitenkin äänesti kanssamme tässä ensimmäisessä suuressa pitkässä äänestyksessä Strasbourgissa kollega Papa Stamkos. Haluaisin kaikkien meidän nimissä hänelle lähettää tervehdyksemme. Hän on ollut yksi päätekijöistä tässä uudistuksessa. Hän ei valitettavasti voi olla täällä kanssamme, mutta toivomme, tähän pian pääsee palaamaan tänne. Kiitoksia kaikille. Il punto Kohta 12 esityslistalla on hyvin nopea. Tässä on kyse mietinnöstä, joka käsittelee maatalous- ja kalastustilastoja. Se on hyvin tekninen kysymys, joka koskettaa ainoastaan sopimuksen soveltamista. Meillä on vain yksi äänestys tästä. Jos se teille sopii, niin äänestämme sen heti koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Ja sitten voimme tässä vaiheessa mennä viimeiseen kohtaan esityslistalla. Kiitän kaikkia kollegoita, joka on komission alustus viiniköynnöksten istutusoikeuksia käsittelevästä korkean tason työryhmästä. Me olimme pyytäneet kaikkien koordinaattorien nimissä, että komissio voisi kertoa tämän korkean tason työryhmän työn edistymisestä vaikka tämä uudistus, joka juuri äsken suurella enemmistöllä hyväksyttiin, antoikin viitteitä tähän, tämän, tähän asiaan liittyen, mutta tämä asia nyt on esityslistalla. Jos nyt ne kollegat, jotka ole kiinnostuneita tästä asiasta, lähtisivät salista, niin sitten annan puheenvuoron komissiolle. Siellä on kollega Zorilla maatalouspääosastosta paikalla. Mr. Zorilla. Yes. Oops. państwa rozumiem że możemy kończyć przerwę techniczną chwilową. Merci. Merci, monsieur le président. Zapraszam, zapraszam przedstawiciela komisji o zabranie głosu. Proszę ułatwić. Niin, annan puheenvuoron komission edustajalle. Toivon, että me saamme hieman äh, hiljaisuutta tänne kokoussaliin, niin että komission edustaja voi puhua hyvissä olosuhteissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että korkean tason työryhmä, joka käsittelee istusoikeuksia, luotiin komissaari Cholosen johdosta 2012 sen jälkeen, kun eri jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ottivat kantaa istusoikeuksiin pääkeskustelun aiheet korkean tason työryhmässä. kokouksessa pidettiin viime vuonna. Ne olivat näitä seuraavia. Väliaikaisen istusoikeusjärjestelmän toteutuminen alueellisesti ja kansallisesti tietyissä jäsenvaltioissa tehtiin selväksi, minkälaisia rajoituksia istusoikeuksille oli jotta kehittäisiin kilpailukykyistä sektoria ja myös suuria, suurta erilaisuutta, eri osaisuutta nähtiin jäsenvaltioiden kesken näiden järjestelmien kohdalla. Jopa paikallisesti eroja oli. Tämä synnyttää vääristymiä. Ryhmä tutki myös mahdollisia vaikutuksia sektorille ja markkinoille, joita tästä, näistä istutusoikeuksista oli. Vaikkakin Euroopan parlamentti ja jotkut jäsenvaltiot, jotkut ammattijärjestöt myös toivovat, että säilytettäisiin tämänhetkinen järjestelmä, niin kuitenkin oli laaja konsensus jäsenvaltioiden järjestöjen kesken siitä, että saataisiin aikaan uusi istutusoikeuksien laajentamisjärjestelmä, joka olisi joustavampi yhteisössä, jossa tukeuduttaisiin seuraavan, seuraaviin kysymyksiin julkiset viranomaiset hoitaisivat hallinnointia koskien kaikkia viiniluokkia ja luvanantoja uusille istutukselle. Sitten rajallinen määrä lupia uusille istutuksille, yksi prosenttia viiniviljelysalasta. Sitten joustavuutta jäsenvaltioissa, mitä tulee järjestelmän toteuttamiseen paikallisesti tai alueellisesti tai sitten mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, jotta voitaisiin myös rajoittaa kasvua aina alle prosentilla. Tarkoituksena oli mahdollista alan kehitys, mutta kuitenkin pyrittiin samalla välttämään liiallista suhteetonta kasvua. Työryhmässä otettiin huomioon myös se, että täytyy neuvotella ammattijärjestöjen kanssa, jotka edustavat alaa, mitä tulee uusien istutusoikeuksien rajoittamiseen, erityisesti mitä tulee maantieteelliselle merkinnöllä varustetulle viineille, mutta myös muille viineille. yksimielisyys, joka saatiin aikaan korkean tason työryhmässä viime vuoden joulukuussa, näkyy hyvin neuvoston ja parlamentin kannassa, jotta saataisiin tällainen vaihtoehtoinen järjestelmä väliaikaiselle järjestelylle. Poliittinen sopimus on tehty ja täällä olemme saaneet myös tukea, kuten tiedätte, uudet luvanantojärjestelmät tulevat voimaan 2016 ja ne kestävät vuoteen 2030 saakka. Ja sitten tätä tullaan tarkistamaan puolivälissä, koko järjestelmää siis. Puheenjohtaja, teidän luvallanne haluaisin tarttua tilaisuuteen ja esittää suullisen kysymyksen, joka komissiolle on tehty. Tekijät ovat herra, Di Castro ja Rova Lyling. Tämä kysymys tuli maatalousvaliokunnasta ja maaseudun kehitysvaliokunnasta. Rova Lyling ja herra Di Castron kysymykset koskevat viinisektorin tulevaisuutta ja komission aikomuksia sen suhteen. Ensinnä toistaan, niin kuin teimme vuoden 2012 kertomuksessa, joka lähetettiin sekä parlamentilta neuvostolle, että me olemme arvioineet varsin myönteisesti viinisektorin uudistusta. Jotkin toimenpiteitä on hävinnyt ilman mitään ongelmia sektorille ja uudet toimenpiteet, erityisesti kansalliset tukiohjelmat, jo otettiin käyttöön joustavasti ja tehokkaasti Haluaisin korostaa sitä, että viinisektori on oma yhteinen markkinajärjestely, eikä komission tarkoituksena ole uudistaa sektoria, joka, jota on juuri hiljattain uudistettu. Sanon tämän sen takia, että tässä kirjassa todetaan, aikoko komissio uudistaa viinialaa. Ei kyllä, meillä ei ole mitään aikeita tämän suuntaisesti toimia. Kuten te tiedätte, viimeaikainen reformi tai uudistus, joka varsin todennäköisesti hyväksytään neuvostossa ja parlamentissa tulevina viikoina, on jo ottanut huomioon joitakin uusia välineitä, jotka sopivat paremmin viinialalle, erityisesti mitä tulee tukiohjelmiin viinisektorille jotta voidaan ottaa käyttöön uusia toimia, erityisesti mitä tulee sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseen, ja jotta toimet kattavat myös innovaation sektorilla tulevaisuudessa, kansalliset tukiohjelmat voivat sisältää nämä kaksi toimenpidettä myös, ja meille, meidän mielestämme tämä tulee vieläkin helpottamaan koko uudistuksen tarkoitusta, siis halutaan parantaa sektorin kilpailukykyä. Olemme varmoja siitä, että ohjelma tulee parantamaankin kilpailukykyä. Rakenteelliset toimenpiteet, kuten uudelleenjärjestelyt, investoinnit, innovointi, mark- myynnin edistämistoimet tulevat vaikuttamaan kilpailukykyyn. Haluaisin vielä lisätä lopuksi, että kun keskusteltiin tietyistä aiheista ja viinisektorin tuotteista, joissa on vähän alkoholin määrä, niin me halusimme käsitellä teidän neuvoston kanssa sitä mahdollisuutta, että olisi eurooppalaiset normit tälle markkinasegmentille, jossa tuotteista on osittain poistettu alkoholi, että sääntelyä ei vielä tällä hetkellä Euroopassa ole. Meille tämä on yksi mahdollisuus vääristää sisämarkkinoita, mutta tämä on vasta tällainen ajatteluvaihe ja koskee tulevaisuutta, mutta halusin kuitenkin korostaa sitä, että komissio ei aio uudistaa tätä uudistusta mitenkään, vaan pikemminkin alkaa soveltaa sitä mahdollisimman nopeasti, jotta jo kaudella 2014 eteenpäin voitaisiin ottaa uusia toimenpiteitä käyttöön tukiohjelmiin, joilla tuetaan viininviljelijöitä Euroopassa. Kiitos. Dziękuję bardzo za prezentację. Czy mamy jakieś... Kiitokset e, esityksestänne. Onko kysymyksiä, kommentteja? En näe ketään, joka merkitsee sitä, että voin kiittää komissiota jälleen kerran ja siirrymme muihin esille tuleviin asioihin. Onko? Mikäli ei, niin voimme päättää tämän hyvin tärkeän valiokuntakokouksen, joka jää historian kirjoihin johtuen YMPstä. Viiden minuutin tauko ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Heti kun puheenjohtaja De Castro on palannut. Kokous on lyhykäinen.